Bien, euh, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät kollegat. Täällä näköjään ovat kaikki muut paikassa paitsi äh, Afganistanin edustaja, joten heti kun tämä kyseinen henkilö tulee paikalle, Oke Roge, niin aloitamme tämän kokouksen. Tässä vaiheessa annan puheen vuoron, joka, täällä on keskustelun, joka koskee vuoden 2014 jälkeistä aikaa. Herra Aber saa puheenvuoron. Tänäänhän me emme tietenkään puhu ISAF-joukoista niinkään. Se ei kuulu meidän, se ei ole meidän heiniämme, mutta tietysti me voimme puhua siitä, mitä Euroopan unioni kaavailee Afganistanissa tapahtuvaksi vuoden 2014 jälkeen äh, tämän ISAF, äh, ISAFin mission päätettyä Tähän saakkahan meillä ei ole ollut varsinaista keskustelua näistä asioista, mikä on tietysti vähän tyhmää, kun otetaan huomioon, kuinka monta missiota meillä on meneillään. No, joka tapauksessa. Uh, Aver, annan teille puheenvuoro. Voitte johdatella tämän, meidät tähän aiheeseen. Gentlemen, I'm sorry. Niin, hyvät naiset herrat, pahoittelen, ettei operaation johtaja ole vielä paikalla ja on kaiken kaikkiaan äh, tavoittamattomissa tässä ajatellaan teidän tulevaa vierailuanne Afganistaniin, olette jo valmiiksi tervetulleita ja tutustumaan sitten tehtäviimme ja sama mission johtaja siellä edelleenkin on lienee paikalla teitä vastaan ottamassa näillä näkymin. Tästä missiosta sen verran, että on tärkeää huomioida se, että meillä on kahden tai useammankin tapaisia missioita. Sellainen ensinnäkin poliittinen, niin kuin Kosovossa oli, jossa me olemme dynaamisin olennainen osa kansainvälistä yhteisöä. Toinen on tämän Afganistanin kaltainen tapaus, jossa meillä on mm, huomattavan paljon enemmänkin kansainvälisiä toimijoita, NATO esimerkiksi toimijana, Yhdysvallat siinä kärkijoukoissa, ja me sitten osana yhdistyneet kansakunnat siellä omalla, omalla tehtävä, omana tehtävänsä ja operaationsa myötä myöskin. Meillä on siellä on massiivinen kansainvälinen edustus, ja me vain muodostamme siitä pienen osan Afganistanin poliisin yhteistyön kautta. Meillä on siellä eh, pieni vastuualue, mutta yksi tärkeimmistä. Jos nyt eh, miettii kansa, Afganistanin kansallisen poliisilaitoksen sisäistä hierarkiaa, sieltä eh, suurin osa saa peruskoulutuksensa Naton koulutusjoukoissa Afganistanista. Siinä on erityinen yhdysvaltalainen näkyvä osa mukana ja sitten myöskin nämä Äh, nämä äh, siviilikouluttajat äh, ovat siellä, muun muassa hollantilaiset, keskeisessä roolissa. Ja me sitten vastaavasti koulutamme tämä, nämä korkean hierarkiassa ylempänä olevia edu, ö, jäseniä. Ja siitä sitten eteenpäin ajatellen maan tulevaisuutta ja heidän roolinsa siinä operaation johtaja tuonnepana sitten, kun hän paikalle saapuu, kertoo teille lisää tästä, mitä tulee todellakin tästä tulevaisuudesta, tähän tulevaisuuteen. Tiedät, että teillä on koko joukko tietoa 2011 käynnistyneestä konferenssikierteestä. Chicago, Istanbul ja Tokio siellä etappeina, jossa kansainvälinen yhteisö ja EU osana sitä sitoutuivat pysymään Afganistanissa vuoden 2014 jälkeenkin koko sen siirtymä, siirtymäkauden, eli siis siirtymäkauden, jossa, jonka aikana sotilaiden oletetaan poistuvan paikalta merkittävässä määrin. Kuten sanottu, me muodostamme Kabulin kansainvälistä yhteisöstä pienen osasen. 2014 meillä toivottavasti on toimintaympäristönämme ympäristönämme, nämä ne, turvallisimmat oltavat. Kabulissa ei tuolla maakunnissa me olemme aika pitkälle riippuvaisia tästä turvallisuuskuplasta, jonka NATO meille on antanut. Siis toimintaympäristö on turvallinen. Nykyisessä turvallisuustilanteessa tämä on ihan hyvä turvallisuustilanne Masarissa ja ja siellä olot ovat rauhoittuneet ja pahenemassa muualla. Me emme aika tarkkaan tiedä, miten, mitä tässä tapahtuu, milloin levottomuudet kenties leviävät Kabulin asti. Me voimme vain pysyä paikoillamme ja tehdä, täyttää tehtäväämme, katsoa sitten kun aika koittaa, mitä muutoksia kenties on pakko tehdä. Komissio on pyytänyt esimerkiksi meitä ja ulkosuhdehallintoa tekemään analyysin tilanteesta vuoden 2014 jälkeen ja miten tällaisen kattavan lähestymistavan saisimme Afganistanissa toimimaan mukaan lukien kaikki muutkin mission, missioon liittyvät välineet. Muutenhan tämä kaikki tietenkin riippuu tästä turvallisuusympäristöstä kaiken kaikkiaan, siitä joka silloin sitten vallitsee Samoin joudumme eh, tekemään arvion siitä, mihin, mitä operaatiossa on saavutettu tähän asti 2014 eh, joulukuun viimeisen päivän jälkeenkin. Paljon työtä jää tehtäväksi, se on aivan selvä jo nyt. Me pyrimme luovuttamaan mahdollisimman paljon velvollisuuksia ja vastuuta paikallisille poliisivoimille siihen mennessä niin, että saamme maan äh, tukevammin omille jaloilleen. Esimerkiksi nyt äh, olemme vedonneet äh, jäsenmaihin, että sopiko heille, että me luovutamme jo tämän vuoden loppuun mennessä kaiken koulutusvastuun afgaaneille itselleen, niin että sitten ensi vuoden mittaan voimme seurata, miten he hommaa hoitavat ja ylipäätänsä pitää tätä koulutusta silmällä. Me olemme pyrkineet vahvistamaan kouluttajien valmiuksia – niin että sitten afganistanilaiset todellakin jatkossa kykenisivät tästä itse vastaamaan. Meillä olemme kuunnelleet afganilaisten omia toivomuksia. Uusi sisäministeri Mustafa Matang, joka kuukausi sitten vieraili ää, äh, Brysselissä, ää, äh, äh, esimerkiksi on pyytänyt rakentamaan korruption vastaisia toimia Afganistan on äh, laskettu olevan maailman toisiksi mädännäisin maa Somalian jälkeen. Tämä on selkeästi yksi painopisteistämme, mutta meillä on enää äh, aikaa, varmaa toiminta-aikaa puole, puolitoista vuotta, ja siinä ajassa emme varmaankaan mitään tällaista torjuntarakennelmaa pysty sinne kyhämään, vaan äh, pyrkiä vain est- estämään korruption levi, leviämisen mission ö, ö, muihin ulottuvuuksiin ja haaroihin kenties on parempi tapa, jos me lähdemme tällaisen laajamittaisen korruption vastaisen ta, taisteluun, niin tehtävä saattaa olla aika hankala vallankin, kun edellinen korruption vastaisen yksikön johtajamme Kosovossa on nyt linnassa korruptiosta syytettynä. Eli kaiken kaikkiaan pyrimme tätä mission valtavirtaa hallinnoimaan omalta osaltamme, ettei ainakaan siellä mitään lahjontaa ilmene. Tässä tämä johdanto tähän mennessä ennen operaation johtajan saapumista, hän ei vieläkään ole paikalla. Tässä on kuitenkin vielä puolitoista vuotta aikaa tähän lopulliseen siirtymään, tehtävien siirtämiseen afgaaneille ja edistystä mielestäni on hyvinkin tapahtunut. Esimerkiksi olemme opettaneet afgaaneja uimaan kylmässä vedessä. Eli että tässä kansainvälinen poliisiyhteistyön elin on meidän aloitteestamme toiminut oikein hyvin ja sen sihteeristö on kaikki kansainvälisen yhteisön afganistanalaisille suorittamat ja siellä toteuttamat toimet kirjannut ylös ja sisä, myöskin toimittanut niin sitten maan sisäministeriölle. Tämän sihteeristönkin haluamme afganisoida kohtsillään. Ja tämä onkin tämä kolmas tärkein tehtävämme tässä jäljellä olevan puolentoista vuoden aikana. En minä tämän pidemmällä halunnut mennäkään. Jaha, operaation johtaja on, on vissiin ihan tuossa jo kynnyksellä. Onko teillä kysyttävää? Euh, Yleensä äh, tästä äh, operaation arvioinnista ja yleisestä rakenteesta on keskusteltu jo KOPSissa myöskin siitä, onko järkeä jatkaa tätä operata tässä muodossa, tässä poliisi muodossa, vai pitäisi lähteä enemmänkin rakentamaan erilaisia rakenteita. Voisitko kertoa meille sen kummemmin menemättä nyt näihin kopsin luottamukselliseen keskusteluun, mitä tästä ollaan mieltä. Ja toisekseen siitä, mitä sanoitte, afganistanilaiset nyt haluaisivat, että enemmän keskityttäisiin korruptioon. Ja tässä puhuitte Kosovosta, annoitte sen esimerkkinä siitä, mitä vaikeuksia tähän liittyy. Kosovon operatiiv- operaatiossahan on tällainen toimeenpaneva Äh, luonne, mitä Afganistanissa ei varmasti voida kuvitellakaan. En voi kuvitella, että äh, EU voisi toimia korruption suhteessa tällaisessa suurennassa maassa tuollaisen mandaatin pohjalta. Ja äh, muistutit aivan oikein, että siellä korruptiokysymykset on varsin mutkikkaita, jos nyt näin kauniisti sanotaan. Ehkä Christoph Lisek, varapuheenjohtaja, haluaa myös käyttää puheenvuoron. Thank you very much, Chairman. Thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia lähettiläs. Minäkin suunnittelen matkaa Afganistaniin, joten oli kiintoisaa kuulla teiltä tilanteesta. Niin, edessämme on nyt tilanne, jossa YKssa käydään kenraalien ja asiantuntijien kesken keskustelua siitä, mitä YK on tulisi tehdä niiden joukkojen suhteen, jotka ovat tällä hetkellä Afganistanissa. Tällä hetkellähän on kaksi vaihtoehtoa, ainakin viestimistä olemme näin kuulleet, mutta amerikkalaisten kollegoiden kanssa keskustelemme enemmän tästä ensi viikolla. Eli optiot ovat seuraavanlaiset. Vuoden 2014 jälkeen tietyt amerikkalaiset sotilaat pysyttelevät edelleen Afganistanissa, tarjoavat koulutusta ja myös turvaa Toinen vaihtoehto, sikäli kun olen ymmärtänyt, on se, että USA vetää kaikki joukkonsa Afganistanista. Ja kysymykseni kuuluu, olemmeko me valmiita näihin kahteen skenaarioon ja minkälaiseksi näette tilanteen vuoden 2014 jälkeen? Um, well, Mr. Chairman, on your first question, I find it difficult. Puheenjohtaja, niin ensimmäisen kysymyksenne on vaikea vastata, koska tilannehan elää. Tärkein kysymys, jonka jäsenvaltiot joutuvat kysymään itseltään, on se, että missä vaiheessa, kuinka varhaisessa vaiheessa niiden täytyy sitoutua ylipäänsä mihinkään, siis tämän vuoden 2014 jälkeen. Koska on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka suhtautuvat hyvin epäileväisesti turvallisuustilanteen kehitykseen, haluavat, haluavat toimia mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Jotkut taas haluavat jo suunnitella varhaista toimintaa heti vuoden 2014 jälkeen. Mehän keskustelemme näistä strategisista näkemyksistä jatkuvasti. Tuloksia on tietysti vaikea ennakoida. Me Meillä on useita optioita, vaihtoehtoja. Voimme antaa neuvoja instituutioiden rakentamisen osalta, koulutuksesta, koulutuksen osalta voimme ö, antaa neuvoa, mutta mitään selkeää linjaa ei ole vielä valmiina. Paitsi, että näitä tehtäviä tullaan laajentamaan ja komissiollahan on vahva läsnäolo Afganistanissa, Afganistanissa jo nyt. Mitä korruption tulee, että olette ihan oikeassa. Tässä puhu, tässäkin kohtaa puhutaan neuvonantamisesta, tietynlaisten rakenteiden luomisesta ja kouluttamisesta, mutta emme tietenkään halua ottaa haltuumme mitään hallintoon liittyvää hallinnon tehtäviä. Ja meidän näkemyksemme missiosta on valtavirtaistaa, äm, tai siis ylipäänsä olla luomatta mitään erillisiä missioon liittyviä komponentteja. Ja meille kaikkein tärkein kysymys on se, kuinka voidaan luoda turvallinen ympäristö, jota me tarvitsemme. Äh, kysymys on vielä välittämämpi äh, provinsseissa me joudumme turvautumaan melko pitkälle äh, Naton koulutukseen ja me tulemme myös toimimaan Kabulissa, jossa tietysti afganistanilaiset itsekin tulevat varmistamaan turvallisuutta tietyssä määrin, mutta minä itse en näe sellaista tilannetta, jossa me voisimme olla riippuvaisia yksin afganistanilaisista. Vaikka ää, äh, vuosi sitten kovasti rummutettiin näistä turvajoukoista. Mutta turvallinen ympäristö on ehdoton ehto meidän läsnäolollemme niin pääkaupungissa kuin sen ulkopuolellakin provinsseissa. Tämä on se, mihin tällä hetkellä pystymme. Euh, Kiitoksia ja nyt toivotaan Karaoke Rogen tervetulleeksi. Toivomme, että kerrotte tämän mission tulevaisuudesta. Ja jos kaikki menee hyvin, niin lokakuussa Euroopan parlamentin valtuuskunta voi käydä paikan päällä vierailulla. Tämähän on ensimmäinen kerta, kun parlamentilla on lupa lähettää missio Afganistaniin. Mutta ehkä te voisitte voisitte enemmänkin kertoa siitä päivittäisestä työstä, jota teette paikan päällä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm really sorry. Eh, kiitos, herra puheenjohtaja. Pahoittelen eh, myöhästymistä. Eh, Afganistanin turvallisuustoimet ovat tiukat, mutta kyllä täällä parlamentissa ollaan paljon vielä tiukempia. Ihan hyvä, että otatte turvallisuuskysymykset vakavissani. EUPOL-missio-operaatio Afganistan on tällainen erityis, erityinen erikoisoperaatio, jossa on tarkoitus äh, kouluttaa äh, paitsi poliisivoimia, myöskin osaa oikeuslaitosta. Tämä on tämmöinen mentorointiohjelma, jossa, jossa toimimme yhteistyössä sisä, sisäministeriön ja tiettyjen äh, Afganin, Afganistanin armeijan strategisten toimijoiden kanssa. Afganistanissa hyvin ahdasta siellä on äh, koko joukko kansainvälisiä instituutioita, järjestöjä siellä mukana kehitysapu ja kehitys, kehittämistyössä, ja, joka aiheuttaa aivan erityisiä koordinointiongelmia. Mutta jos tarkastelee kaikkia, kaikkien instituutioiden ihmisiä siellä Afganistanissa, E, loppujen lopuksi kuitenkin aika vähän meitä on sellaisia, jotka, jotka ovat poliisi, e, poliisien koulutukseen ja kehittämiseen erikoistuneita. Sotilaskouluttajia on, on pilvin pimein, samoin e, muita hallinnon alan, alan kouluttajia. Meidän vast on hyvinkin erikoistunut, koska meillä on tarkoitus toteuttaa hyvin erityis, erikoistunutta koulutusta, erikoistuneita menetelmiä opettaa poliiseille niin että sitten tällaiset puolisoimat muuntuvat oikeiksi siviilipoliisijoukoiksi. Samalla äh, pyrimme äh, kouluttamaan syyttäjälaitosta niin, että heillä on sitten jatkossa mahdollisuus toimia kiinteästi yhteistyössä äh, poliisien kanssa ja saada sitten juttuja yhteistyössä heidän, näiden toimijoiden kanssa oikeuteen ympäristö, joka meitä määrittää, on tällainen turvallisuusympäristö, olen mielissäni kuullessani, että aiotte vierailla Afganistanissa tuonnepana. Turvallisuustilanne on tiukka, mutta hyvinkin poikkeava myöskin paikkapaikoin maasta toiseen. Afganistanin pohjois- ja luoteisosissa sotilaallisten arvioiden mukaan turvallisuustilanne on varsin hyvä – jopa niin hyvä, että, että tällaista siviilikehitysyhteistyötä voidaan siellä tehdä äh, suojatussa ympäristössä. Ja samoin pyrkiä kitkemään rikollisuutta. Sitten taas äh, itä- ja etelärajalla äh, vaan tämä aivan täysin erilainen. Etelärajalla on vielä sotilasoperaatioita lähes päivittäin. Siellä taistellaan soluttautuja vastaan päivittäin, niin kuin sanottu me olemme olleet Afganistanissa läsnä vuodesta 2007 alkaen. Ja, ja kaikkein tärkein äh, tehtävämme on ollut muuntaa äh, sotilaiden hallitseman puolisotilaallisen poliisijoukon, äh, poliisivoimat, siviilipoliisivoimiksi me olemme aina puolivuosittain laatineet toiminnassanne raportin, ja tässä tuoreemmassa totean, että kehitys on ollut myönteistä Afganistanissa. Puhun tässä tietysti Afganistanin poliisitoimen kehityksestä. Toki olemme myöskin mieltäneet ja ymmärtäneet, että aikaa tähän kuluu runsaastikin. Eli saroilla kehitys on ollut hiukan eri tahtista eri, eri laista muutenkin. Mitä tulee univormupukuisten äh, äh, poliisijoukkojen ja muun, muun tutkivan poliisin kehittämiseen, jossa pyritään äh, rikoksia ehkäisemään ja ratkaisemaan. Siinä on kehitystä tapahtunut selvästikin, esimerkiksi siviilipukuisten tai siviilipoliisivoimien työ on tehostanut, tehostunut ovat vasta tämän alimmalla tasolla olevan riman ylittäneet ja ovat ihan, ihan perustasolla, mitä, mitä tulee tähän normaaliin rikospoliisitoimintaan. Mitä itse tutkintaan liittyvät maisemat, näkymät ovat paljon synkemmät. Tämä tutkintakapasiteetin parantaminen ja tehostaminen on ollut yksi painopisteistä Afganistanissa on 170, 157 000 poliisia yhteensä, mutta heistä vain 7 000 on rikospoliisin palveluksessa, eli tutkijoina. Eli aika kauan vielä menee ennen kuin heillä on riittävästi voimavaroja rikollisuutta lähteä tutkimaan ja selvittämään me yksi tärkeimmistä toimistamme tässä koko operaatiossa on syytteenlaitoksen vahvistaminen niin, että, että he pystyvät sitten ammattitaitoisesti näitä mahdollisia esille tulevia juttuja oikeudessa tuomioistuimissa ajamaan. Aina, aina kun tapaan ihmisiä, niin, niin niin aina, aina kysyn, että, että, että, että, että näkyykö, että saadaanko nyt tuomio oikeudessa vaiko eikö. Ja nyt mä olen jo kuullut säännöllisesti, että kyllä kyllä, että ammattitaito myöskin syyttäjien parissa on parantunut. Myöskin sukupuolikysymykset ovat erittäin tärkeitä meidän kannaltamme, että saada myöskin tämä sukupuolijakauma tasaisemmaksi. Meillä on tällä hetkellä tuhat naispoliisia, eivät ole kaduilla eikä missään operaatioissa mukana, kaikkea mahdollista muuta tekevät, mutta eivät näy. Se on lähellä sydäntämme ja sielläkin pyritään toki siis saamaan poliisivoimat siviili poliisivoimien kaltaisiksi Tämä tietenkin koskee sitten kaikkea myöskin muuta toimintaa, joihin naiset voivat osallistua. Afganistanissa kuitenkin vielä työtä jäljellä. Yleisesti ottaen olemme edistykseen tyytyväisiä, vaikka e, edistys ja kehitys on äärimmäisen hidasta paikoilla, jossa, jos, jossakin jollakin sektoreilla kehitys on ollut hyvinkin vauhdikasta, sitä vasta esimerkiksi korruptiovastainen taistelu polkee suorastaan paikallaan Äh, kuten sanottu, meidän äh, toimikautemme päättyy 2014. Ja sitä ennen on vielä huolehdittava hallinnon, hallinnon haarojen johtajien koulutuksessa paljon tekemistä vielä, niin että äh, saamme sitten yleisesti tämän metodologian ja muun juurtetuksi poliisivoimiin. Tässä vaiheessa voisin pitää, pitää pienen tauon, että voimme vastata kysymyksiin myöskin. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, j'aurais voulu euh, avoir euh, peut-être un... Kiitos. Oikeastaan herra Haaberille tässä operaation osallistujista. Tarkoituksenahan on ilmeisesti, tai siis kysymys on niin siviilistä kuin sotilaallisestakin voimista osuvat, mitä tulee tähän EUPOL-operaatioon, onko mielestäni riittävästi väkeä, onko puutteita havaittavissa, vaikkapa toiminnan tai kansallisuuksien osalta voitaisiinko vielä tätä tiivistää. Sitten toinen kysymykseni liittyy järjestelyihin Naton kanssa – Afganistan nähdään usein Kosovon kanssa esimerkkinä samanaikaisesti poliittisista rakenteellisista ongelmista, joita on Naton ja EUn toimien koordinoinnissa ja samanaikaisesti myöskin paikkoina, joissa voidaan pragmaattisesti kentällä toimia ja sopia teknisistä keinoista, jotta nämä poliittiset ongelmat voidaan kiertää. Miten tämä konkreettisesti tapahtuu? Mitkä ovat teidän suhteenne operaatiojohtajan kanssa Naton esikuntaan. Onko teillä siellä keskustelukumppaneita? Ehkä voisitte selvittää hiukan tätä, kuinka tämä sujuu yhteistyön Naton kanssa. Ja muut kollegat myöskin haluavat käyttää puheenvuoroa. Herra Rova Löysi. Ja, vielen dank. Ähm, ich habe einmal noch mal die... Äh, kiitoksia kovasti. Minä haluaisin vielä äh, kysyä Eupolista Totesitte, että tämä operaatio päätti ja pien, pieni hetki, että saatte luurit korvillenne siellä. Gut. Ähm, Niin, eli että Eupolin toimikausihan loppuu 2014. Kysyn voiko, onko mitään mahdollisuuksia jatkaa tätä missiota, jos, jos todetaan, että, että vielä on työtä silloin tehtävänä, vai onko se nyt sitten ehdottomasti päätöksessään silloin. Sitten vähän äh, tulee tästä turvallisuudesta, äh, kumpi asiantuntija sitten haluan äh, vastata. Olen kuullut hyvinkin vaihtelevia kommentteja sieltä ja lausuntoja äh, joidenkin eh, mielestä eh, turvallisuustilanne on heikentynyt ja toiset ovat todennut, että, että, että turvallisuus on, on eh, parantunut. Afganistanilainen turvallisuusasioiden kansallinen tällainen kansallisjärjestö on todennut, että nämä on 43 prosentilla parantunut. E, keitkä kaikki tähän lasketaan sitten mukaan tai tällaiset tapahtumat, onko, onko ne lasket, ovatko tällaiset afganilaisten keskinäisiä kähinöitä vai, vai minkälaisia. Miten nämä siis nämä lasketaan, jos todetaan, että niitä on 43 prosenttia lisää enemmän ollut kuin aiemmin, eli että tämä turvallisuustilanne olisi siltä osin heikentynyt. Eli johtuuko tämä tapahtumien kas, tapausten kasvumäärä sitten afganilaisten, afganilaisten itse, afganien ja poliisien keskinäisistä yhteenotoista vai onko siinä jotain muita osapuolia? Kiitos. Haluatko muut kollegat käyttää puheenvuoroja? Olkaa hyvä. Then I will uh, start with the staffing on the mission. Äh, aloitan tästä äh, mission äh, henkilöstöstä. Se vain kehittää kehityskoulutusta ja johtajakoulutusta hoitaa. Siellä on siis 400 kansainvälistä ja 200 paikallista kouluttajaa. Ja meillä on vain tällaisia asiantuntijoina, ihmisoikeusasiantuntijoita tai korkeita poliisiviranomaisia. Henkilökunta on riittävästi kyllä. Johdon, poliisijohdon koulutta, kouluttaminen ja kouluttajien koulutus, erityiskoulutus hoituu kyllä näillä voimilla – Olin kuitenkin yllättynyt huomaamaan, miten helppo Afganistanin oli rekrytoida ihmisiä, vaikka siellä turvallisuus onkin yksi päähuolista. Mutta on ollut todella helppoa saada palvelukseemme ammattitaitoisia kouluttajia. Meillä on kaiken, kaikenlaisia korkeassa asemassa olevia poliisiviranomaisia kouluttajina, samoin asiantuntijoita muilla, muilla sektoreilla, joissa koulutusta siellä annetaan. tästä koordinaatiosta vielä, siis kuten sanottu, tämä on, siellä on vilkasta ja ahdasta, siellä on paljon kansainvälisiä toimijoita, ja meillä on tällainen erityinen koordinaatiomekanismi siellä, ja tämä tällainen kansainvälinen poliisikoordinaatio lautakunta, jonka kautta sitten koordinoidaan tämän komitean kautta siis kaikenlaista kaikki toiminnot siellä sisäministeriön johdollisen toimii. Meillä on yksi, yksi kansainvälinen jäsen ja yksi mission oma jäsen tässä mukana meidän työtämme johtamassa. Kyllä se paremminkin voisi toimia, mutta toimii kyllä ihan kohtuullisen hyvin. Kansainvälisen, kansainvälisen tukitoiminnan koordinointi on aika haastavaa, mutta meillä on oma hyvä mekanismimme tässä – ja se paranee vanhetessaan. Ja kaiken kaikkiaan lopputuloksena lienee hyvä koordinaatio kaikin tavoin. Natollahan on monenmoisia elimiä, ISEF, kansainvälinen yhteiskomentoyksikkö ja näin poispäin, ovat kaikki myöskin tässä koordinointityöryhmässä valiokunnassa mukana NATOhan on yksi äh, tärkeimmistä äh, kehitysorganisaatioista siellä ja EUPOL on, on toinen tärkeä, merkittävä. Meillä on päivittäisiä, kuukausittaisiakin yhteyksiä tässä äh, koordinaation ja yhteistyön hengessä ja olemme todella olleet tarkkoja siinä, että me teet suotta päällekkäistä työtä Mitä tulee operaation jatkoaikaan, on hyvinkin poliittinen, poliittisesti latautunut asia. Olen tyytyväinen siitä, että, tämä, että, että että mä, monet ovat pitkään sitoutuneet Afganistanissa toimimaan, erityisesti mitä tulee lakien ja lain ja järjestyksen ylläpitämiseen. Katsotaan nyt sitten, onko se tämän operaation kautta tämä työ jatkuvassa vai tuleeko sinne jotain muita toimijoita tilallemme samaa työtä tekemään? Täysin poliittisen, poliittisissa ja, ja, ja turvallisuuskomiteoissa tätä pohditaan. Tätä turvallisuustilannettahan me seuraamme sillä tarkkana tietenkin kuten sanottu, jotkut sanovat, että ympäristö on hyvin vihamielistä ja, ja kaiken pitää olla mahdollisimman turvallista. Se on se eh, perusolettamus ja eh, peruspremissi. Eh, operaation johtajana tämä, tämä on kaiken aikaa mielessäni, että kun porukka lähtee töihin aamulla, niin haluan ehdottomasti heidän pääsevän turvallisesti hengissä kotiin illalla. Kuten sanottu, tämä turvallisuustilanne on e, e, lähes ennallaan. Päivittäin sitä arvioimme arvioimme ISAFin kanssa yhdessä, yhdessä tilannetta. Saamme myöskin afganistanilaisilta itseltään tiedustelutietoa heidän tiedusteluyksiköltään ja ö, turvallisuusvirastoltaan ja ministeriöltään. Meidän käsittääkseni nämä tapa, tapaukset eivät ole lisääntyneet enimmäkseen samalla tasolla, mutta sitä vastaan kylläkin olemme voineet huomata turvallisuuden, turvallisuuden kiristyneen. vaalithan ovat tässä lähestymässä, eli turvallisuus kaikin tavoin on kiristynyt. Näin siviilithän joutuvat sitä kautta sitten tällaisiin turvallisuuteen kytkeviin tapahtumiin osallisiksi paljon useammin kuin aiemmin, koska afganistanalaiset ovat nyt itse vastuussa tästä turvallisuuden ylläpitämisestä täällä kaduilla ja turuilla, mutta sotilaat sitä vastaan ovat sitten vetäytyneet kasarmeihinsa. Poliis, poliisi, poliisiin kohdistuu runsaasti väkivallan tekoja. Lähes 300 poliisia on saanut surmansa yksin viime kuukauden aikana. Eli monet iskut ovat aiemmin kohdistuvat siis sotilaskohteisiin, nyt poliisit sitten ovat tässä kohteena, vaikka poliisit nyt sitten joutuvat ottamaan tätä taistelua hoitaakseen sotilaiden puolesta. Ja näin myöskin menetykset ovat olleet suuret. Tarkastuspisteissä poliiseja vastaan on hyökätty ja, eli poliisi on erittäin alttiina ja äh, työ on vaarallista ja, ja ihmisenkiä äh, menetetään päivittäin. Meidän näkökulmastamme siv, siv, siviilien kannalta ja ö, äh, operaation ja kaikkien kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen yhteisön kansantokannasta me olemme huomanneet elämän käymän yhä hankalammaksi ja tulevaisuudessa käy yhtä hankalammaksi, koska nyt nämä sotilaat eivät välttämättä ole iskujen kohteena, vaan myöskin sitten esimerkiksi juuri poliisivoimat ja sitä kautta siviiliväestön myöskin. Näin huoli jatkuvasti kasvaa ja pyrimme tekemään kaik, tarttumaan kaikkiin mahdollisiin lieventäviin toimiin, jotta tätä turvallisuustasoa voitaisiin nostaa ja parantaa. Eiköhän tässä nyt ollut jo vastaus kaikkiin kysymyksiinkin. Uh, respond to your first question, Mr. Jos voin vastata vielä ensimmäiseen kysymykseen. Totta kai on ristiriita sen verran, että on 400 ää, uh, tai on annettu lupa 400 uh, henkilöstön kuuluvalle ja heitä kuitenkin on vain 300. No, tässä on kyse meidän rekrytointikäytänteestä. Me aina kun joku mission jäsen lähtee, jostain syystä tai toisesta perhesyistä tai muista, meidän täytyy odottaa seuraavaa rekrytointikierrosta. Niitä on vain neljä vuosittain. Me teemme ilmoituksen ja sitten jäsenvaltiolla on mahdollisuus ryhtyä toimiin. Sen jälkeen tulee hakemuksia. Meidän täytyy laatia lyhyt lista hakijoista. Heitä täytyy haastatella ja niin edespäin. Eli 350 on ehkä se optimi lukumäärä, jonka me voimme saada paikan päälle. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että meillä olisi pulaa hyvästä henkilöstöstä. Tässä on kuitenkin kyse sellaisesta missiosta, johon tulee motivoituja ihmisiä, jotka ovat olleet muillakin missioilla. Ja tämä on aikamoinen haastekin tällaiselle missiolle lähteminen. Ja siksi nämä henkilöt ovat todella motivoituja, koska haluavat todella olla paikan päällä kovissakin olosuhteissa. Eli tämä henkilöstön saaminen, hyvä henkilöstön saaminen ei ole suurin ongelma Kiitos, herra Pitsula. translation, I believe, so I'll use my... Niin, meillä taitaa olla täällä kroatian tulkaus siis. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän jälkeen osallistun täällä. Äh, kiitokset. Haluan tukea herra Rogea. EU toimii hyvin vastuullisissa tehtävissä Afganistanissa. Ja pari sanaa ensiksi minun maani osuudesta tuohon konfliktin jälkeisen aikaan. Afganistanissa 2013 vuodesta lähtien me olemme osallistuneet 12 kansallisoperaatioon, jossa YK, EU, NATO ovat olleet johdossa, mutta Afganistanin operaatio on varmasti kaikkein merkittävin näistä. NATO vuonna 2003 astui ISAF-joukkojen myötä johtoon ja 2010 Kroatian parlamentti hyväksyi, että voidaan lähettää 325 50 sotilan joukko-osasto ja olemme nyt mukana siis pohjoisessa näiden joukko-osastojen äh, myötä läsnä. Vuodesta 2003 lähtien yli 450 erilaista joukko osastoa on lähetetty maista ja äh, poliisi ja äh, sotilasvoimien lisäksi Afganistanissa on ollut myöskin humanitaaristen järjestöjen osallistujia. He ovat auttaneet kouluissa, tyttöjen koulussa Kabulissa esimerkiksi ja ovat myöskin tuoneet tarvikkeita orpokoteihin. Uusi Kroatian parlamentin päätös piakkoin varmasti tulee myöskin osallistumisesta ISA-joukkoihin vuoden 2013 vuoden jälkeen, mutta tällä hetkellä todennäköisesti kuitenkin joukkojen määrää kovasti vähennetään. On tarpeen mainita, että Kroatia on ennen EUn jäseneksi tuloaan osallistunut EUPOL-operaation muiden jäsenvaltioiden ja Kanadan rinnalle. Haluaisin vielä lopuksi todeta, että kun nyt meidän maassamme on äskettäin ollut useita rauhaoperaatioita, rauhamissioita, niin nyt todella tunnistamme sen, että näillä operaatioilla on tärkeä rooli näinä aikoina. Kroatio on varmasti nyt näiden hyökkäysten jälkeen ja rauhanoperaation jälkeen pystynyt itse tulemaan osaksi sitä yhteisöä, joka koordinoi näitä toimia nyt muissa maissa. Ja nämä maat ovat nyt auttaneet ei pelkästään Afganistanin vakauden palauttamisessa tai rakentamisessa vaan, ja Keski-Aasiassa, vaan ne ovat myöskin lisänneet yhteistyötä keskenään turvallisuuden saralla Euroopan unionissa. Merci n'ai pas fait attention, on n'a pas de traduction euh, croate. Non. Kiitoksia, niin en ollut huomannut, että täällä ei ollutkaan Kroatian tulkkausta. Olisikohan minun pitänyt järjestää se? No, kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ehkä kysymys. Mitä tulee tiedusteluun? kun on kyse eurooppalaisesta missiosta niinkin alttiista kuin joka meillä on Afganistanissa, äh, jossa on kaikenlaisia turvallisuusuhkiakin. Miten tehän olette itse että tuolla Afganistanissa olleet paikan päällä, te varmasti äh, tiedätte, mistä siellä tulee tietoa. Äh, Ovatko ne brysseliläiset rakenteet, jotka antavat teille eh, tilannearvioita jäsenvaltioiden avulla vai saatteko te tietoa myös Naton kautta? Tämähän aluehan ei ole ihan viaton niin sanotusti, ihan turvallinen. Yeah, <clears throat> as I said before, the security is one of the Kuten jo sanoin, niin turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme ja on tärkeää, että saa jatkuvasti tietoa ja pystyy myös analysoimaan sitä. Minä olen erittäin tyytyväinen siihen, miten asiat ovat tältä osin Afganistanissa sujuneet. Meillä on turvallisuusosasto, jolla on kapasiteetti, analysointikapasiteettia me, meillä on EUn lähetystön kanssa yhteinen eh, tiedon analysointitoiminta. Eh, me teemme myös eh, Naton kanssa. Meillä on kaikki pääsy myös Naton tietoon ja tietoihin. Me jaamme siis keskenämme tietoja. Ja tämän lisäksi me päivittäin olemme yhteyksissä Brysseliin. Eli pähkinän kuoressa sanottuna olen tyytyväinen. Olen tyytyväinen siihen, miten tiedustelutietoa saamme. Me olemme myös kaikkein tärkeimpiä toimijoita. Meillä on pääsy tai kontakteja poliiseihin, Afganistanin tiedusteluyksikköön. Afganissahan on kansallinen poliisin tiedusteluyksikkö, jonka kanssa olemme tekemisissä päivittäin. Ja me teemme myös samankaltaista turvallisuus- tai yhteistyötä Afganistanin kansallisen turvallisuusyksikön kanssa. Eli olen, vaikka tilanne on turvaton monella tapaa, niin olen tyytyväinen siihen, miten informaatiota on jaettu. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Selvä. Kiitokset teille osuudestanne jäämme varmasti kuitenkin yhteyksiin vielä, koska aina lokakuun lopussa, jos kaikki menee hyvin, tulemme paikan päälle ja toivon mukaan tapaamme teidät Kabulissa ja ehkä voimme käydä myöskin jossain maakunnassa, kuten todennäköisesti Masarissa Sarifissa, joka on tuollainen ikään kuin rauhallinen paikka niin että toivon mukaan tapaamme silloin. Kiitokset siitä, että osallistuitte. Kiitos osuudestanne ja näkemisiin lokakuussa viimeistä. Pidämme pienen tauon. Espanjan ministeri saapuu aivan pian. Ehditte vielä jaloitella hiukan. bien. Euh, bien, mesdames et messieurs. No niin, hyvät kollegat. On suuri ilo ja kunnia ottaa vastaan tänään iltapäivällä yhdessä Afetin Paskun kanssa. Hän on täällä toisena puheenjohtajana. On ilo ottaa vastaan ministeri Morenes T, joka on Espanjan puolustusministeri. Toivotan teidät tervetulleeksi. Tervetuloa tänne mehän tässä valmistaudumme eh, joulukuun huippukokoukseen, jossa puhutaan nimenomaan turvallisuusasioista. Me olemme jo keskustelleet eh, eh, Ranskan puolustusministerien ministerin kanssa, myös Italian puolustusministerin kanssa. Ja me tulemme myös tapaamaan belgi- ja hollantilaisministerit syksyllä. Eli on suuri ilo äh, vastata, äh, ottaa teidät vastaan tänne. Kiitoksia, että vastasitte myönteisesti kutsuumme. Mehän olemme lähettäneet äh, va- kutsuja monille ministerille ja heidän vastaamattomuutensa kyllä on tietty merkki siitä, mitä ajatellaan äh, eurooppalaisesta yhteistyöstä puolustusasioissa. On suuri ilo, että te vastasitte kyllä meidän kutsuumme ja otitte tämän asian vakavasti. Kenellekään ei ole salaisuus se, että parlamentti, sen suuri enemmistö, suhtautuu aika kunnianhimoisesti Euroopan puolustusasioihin. Me äänestämme me keskustelemme vuosittain ähm, puolustuskapasiteetistamme ylipäänsä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ehkä olemme tässä edellä jäsenvaltioita. Puhumme myös siitä, miten Lissabonin sopimusta tältä osin tulee soveltaa. Ja jos me jotain toivoisimme äh, joulukuun huippukokouksesta, niin se olisi se, että sovellettaisiin niitä säädöksiä, joita Lissabonin äh, sopimuksessa on. Puhun muun muassa pysyvistä yhteistyörakenteista ja niin edespäin. Kaikesta tällaisesta, mm, jota meillä tavallaan on jo käytössämme, mutta jota ei hyödynnetä täysimittaisesti. Me tiedämme, minkälaisia talousarvioon liittyviä ongelmia tällä hetkellä on lähes kaikissa jäsenvaltioissa. On tuskin yhtä tai kahtakaan jäsenvaltiota Euroopassa, joka on onnistunut lisäämään puolustusbudjettiaan. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat laskeneet pysyvästi puolustusbudjettiaan, koska rahaa ei ole. Ja teidän maa, maanne on saanut tuta tämän niin ikään tehän tiedä, olisi kiintoisaa tiedä, tietää myöskin, minkälaiseksi te näette tämän tilanteen puolustusministeriömme ministeriönne johdossa, kun olette. Tietyissä maissa, esimerkiksi omassa maassani, meillä on hyväksytty kansallista puolustusta koskeva valkoinen kirja, jossa siinäkin kyllä tunnustetaan nämä budjettiongelmat, talousarvio-ongelmat. talousarvio tilanne on hankala. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on noin kymmenisen vuotta jo ollut tekeillä. Ja nyt tämä puolustusneuvosto tai huippukokous, jossa käsitellään puolustusta, tuleekin ihan hyvään aikaan. Ja tehän tiedätte paremmin kuin kukaan sen, että huolimatta siitä, skeptisyydestä, jota Euroopassa vallitsee, eh, Euroopan instituutioissakin, niin kun kysytään eh, Euroopan, Euroopan kansalaisilta, olipa kyse minkä tahansa maan eh, kansalaisista, kun heiltä kysytään, millä alalla he toivoisivat, että Eurooppa esittäisi tärkeämpää roolia, niin se on yleensä vastaus on turvallisuus ja kansainvälinen diplomatia, kansainväliset suhteet siis. Ja me, jotka olemme poliittisia päätöksen tekijöitä, vastuunkantajia ja tee vielä enemmän, niin tämä on tietysti aika rohkaisevaa tämä. Haluatteko te, haluatko sinä sanoa vielä jotain? To say welcome to them. Haluan toivottaa ministerin tervetulleeksi. Ja varmastikin meillä on kysymyksiä esityksen jälkeen, jonka pyydän teitä pitämään. Kiitokset arvoisat, arvoisa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja täällä valiokunnassa arvoisat edustajat, mitä tulee tähän alustukseen, jonka puheenjohtaja piti, niin on muistettava, että on hyvin merkityksellistä, mitä Euroopassa tapahtuu ja myöskin maissamme tapahtuu, kun kysymys on siitä, että Euroopan unionin maat osallistuvat näihin operaatioihin erityisen kunniakkaalta tuntuu osallistua juuri tämän valiokunnan töihin. Ensimmäistä kertaa voin olla täällä kanssanne ja uskon, että itse asiassa minä kiitän teitä kutsusta. Tämä on hyvin tärkeää, että voin selvittää Espanjan kantaa asioihin, jotka koskee kuitenkin meitä kaikkia puolustuksen ja turvallisuuteen, erityisesti kun ajatellaan tätä poliittista aluetta, jossa olemme siis Eurooppaa. Ja meillä on varmasti paljon tehtävää ja vielä kaikkea tätä ei ole käsitelty, kuten todettiin. Mutta aluksi kuitenkin aloitan optimistisen sävyyn. Uskon, että Euroopan unioni on huolimatta kriitikoistaan ja tietystä realiteeteista ja historiastaan ollut menestys. Ja on totta, kun tänne tulee ensimmäistä kertaa niin, ja näkee tämän hienon poliittisen projektin, joka pohjaa koko tämän infrastruktuurin kaikki tämä materia, niin tämä käy entistä ilmeisemmäksi, mutta myöskin kysymys on tällaisesta vallasta ja voimasta, äh, joka pohjaa puolustukselle ja turvallisuudelle myös ja myöskin sille vastuulle, jota meillä on saada aikaiseksi luottamusta ja päättäväisyyttä ja vakautta. Tämä on tehtävä, jota emme voi unohtaa ja jättää tulevaisuuteen, kuten usein politiikassa tapahtuu, eikä pelkästään vain Euroopassa, vaan jos ajatellaan politiikkaa myöskin jäsenvaltioissa. Olen vakuuttunut kuitenkin siitä, että puolustus- ja turvallisuuspolitiikan on saatava tärkeä sija Euroopan poliitikkojen joukossa. Kun ajatellaan näitä aikoja, on hyvin tärkeää, että täällä parlamentissa myöskin on tätä tukea ja vaaditaan, että puolustuspolitiikka saisi entistä suuremman merkityksen, ainakin kun ajatellaan turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä kysymyksiä, pelotevaikutusta tässä maailmassa, joka muuttuu todella valtavan nopeasti käytännöllisesti katsoen viikosta toiseen muutoksia tapahtuu ja se tuo meille sellaisia uhkia ja riskejä, joista emme ole tietoisia ollenkaan 50 vuotta sitten. Eurooppa Eurooppa. En kerro teille siitä, kuinka Eurooppa syntyi, mutta tietysti se on sidoksissa suoraan siihen, kuinka päätyi yksi kaikkein hirveimmistä konflikteista ihmiskunnalle toinen maailmansota. Ei pidä unohtaa tätä alkusysäystä ja tietysti hiili- ja teräsyhteisö oli tuon sodan seurausta ja itse asiassa meidän olisi pitänyt ottaa oppia tästä. Ei haluttu enää toista kertaa tämän hirveyden tapahtuvan. Ja tämä hanke todella muodostui maailman johtavaksi. Kukaan aikaisemmin ei ollut kuvitellut tällaista näin syvällistä historiallista poliittista skenaariota maailmassa. Ja on totta, että että mm, jos tämä ei olisi onnistunut, se olisi ollut valtava epäonnistuminen, mutta kuitenkin siitä on muodostunut todellinen menestys kautta maailman ja tämä todella vaikuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Euroopan puolustusyhteisö on heikko Afko alkutekijöissään puolitoista vuotta sitten olin ministeriönä, olin ensin myöskin puolustusalan valtiosihteerinä Espanjassa ja ähm, katselin tulevaisuuteen ja minua huolestuttaa tämä entistä enemmän tämä tilanne, kun ajatellaan sitä, että kumppanimme ja liittolaiset kaikkien näiden pitkien vuosien aikana aina toisesta maailmansodasta lähtien ovat jo nyt katselemassa aivan muihin suuntiin maailmassa, eikä kysy ole pelkästään vain tästä transatlanttisesta suhteesta. Meillä on siis todella vastuuta tulevaisuudesta ja uskon, että meidän täytyy tähän tarttua. Tämän puolentoista vuoden ajan, siis kun olen ollut ministerinä, olen voinut osallistua eurooppalaisiin puolustusneuvoston kokouksiin ja äh, selkeästi on ollut aika kummallista äh, konsensusta on äh, edistytty. Muun muassa nämä taisteluosastot tuli mainittua. Tämä on asia, josta kaikki Euroopan maat ovat samaa mieltä. Tähän ei mm, liity ongelmia. Tietysti rahoitus on oma kysymyksensä ja olen ollut myöskin sitten sellaisten maiden kanssa tekemisissä, jotka eivät ole halunneet budjettejansa toteuttaa ja osaa siitä antaa Euroopan unionin puolustukseen ihan pikkuruisia osia jos ajatellaan, että kysymys on kuitenkin tällaisesta organisaatiosta, kuten tästä parlamentista asian toisin, mutta olen nähnyt sellaisia maita, jotka ovat todella vaikeasti halunneet osallistua näihin yhteisiin budjetteihin sisäpoliittisista syistä. Ja tämä ei tee minua pessimistiseksi, mutta olen ehkä realisti kuitenkin, kun nyt ajattelen näitä ongelmia, joita meillä on Euroopan puolustuksen saralla. Ja toivon, että ymmärrämme, että Eurooppa on todella hyvä asia kaikkien näiden vuosien aikana näin on ollut. Ja äh, että kysymys on siitä, että on sitouduttu kansainvälisiin operaatioihin. Äh, Euroopan, Eurooppa on osa vastuullinen kansainvälisestä turvallisuudesta. Juuri Atalanta-operaatio on tästä osoitus. Ja mielestäni se, että olemme voineet tällä tavalla Somaliassa toimia, tällä hetkellä autamme myöskin Malissa, ja meidät me olemme nyt tunnistaneet kaikki nämä elementit, jotka meitä huolestuttavat. Ja kuten Espanjassakin on tapahtunut, on ajateltu, että Euroopan puolustuskäsite voi olla sellainen käsite, joka olisi juuri mielenkiintoinen siinä mielessä, että voitaisiin luoda sellaista kapasiteettia, että voisimme tehokkaasti vastata näihin mutkikaisiin tilanteisiin, joita olemme jo kokeneet. Me Atalantassa, kuten tiedätte, kaikki olemme päässeet hienoihin menestykkäisiin tuloksiin ja tämähän ollut voitto merirosvoksesta, se on tietysti yksi nykymaailman vitsauksista. Ja tietysti myöskin laivoja on vangittu. Ja tässä tietysti pitäisi pyrkiä tarttumaan myöskin merirosvoksen syihin se, että olisimme osa ikään kuin tätä tämän, tämän tilanteen ratkaisua, siis se kysymys on nyt tietysti köyhyydestä, niin tietysti tämäkin kuuluu tehtäviin. Minä olen puolustusministeri ja oikeastaan minua ei niinkään kiinnosta tuo ensimmäinen osa, vaan tuo toinen osa, siis ei talous, vaan nämä mahdollisuudet, kuinka voimme näitä ikäviä seurauksia jollain lailla suitsia, eikä niinkään tietenkään kysymys ole niiden seurauksen syistä, mutta Somaliassa tällä hetkellä hetkellä kuitenkin pyritään löytämään yhteinen ajatus siitä, kuinka Atalanta voisi toimia joka Nestorin ja Ytemin yhteydessä. Ja tämä on hieno ajatus, että mietitään tätä yhdessä, että kysymys on yhteisestä muotoilusta. Tässä operaatiossa on ollut kolme osaa. Espanja on ollut todella sitoutunut tähän operaatioon ja lisäksi voimme olla ylpeitä, kaikki eurooppalaiset voimme olla ylpeitä siitä, että olemme näin tehokkaasti tällaista operaatiota toteuttaneet. Äh, yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu ulkopolitiikkaan ja uskon, että äh, todella äh, se olisi kestävä ja pysyvä Euroopassa. Niin tarvitaan yhteistä ulkopolitiikkaa, se on varmasti yhteisten etujemme ja tavoitteidemme mukaista. Ja puhun jatkuvasti tietysti ulkoministeriöiden kanssa ja erityisesti myöskin hallitusten presidenttien ja johtajien kanssa ja sanon, että ei ole selkeää puolustuspolitiikkaa ja muita sen alamuotoja, jos meillä ei ole yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa mitä sitten meiltä puuttuu, että todellisen yhteisen politiikan pääsisin? No, uskon, ehkä meiltä puuttuu johtajuutta ja uskon, että tältä osin suuri keskeinen poliittinen ajatus. Muistan, kun olin turvallisuutta vastaava valtiosihteeri, Euroopalla oli todella vaikeata jakaa tai näitä ajatuksia ja luopua suvereniteetista, olipa kysymys sitten edes poliisiyhteistyöstä tai oikeudellisesta yhteistyöstä. Ja tämä tietysti siitä syystä, että tähän liittyy suvereniteettikysymyksiä, jotka estivät tämän. No turvallisuus ymmärrän, että kaikilla mailla on omat turvallisuusongelmansa, kuten jokaisella tietysti on myöskin omat vastuunsakin. Ja ymmärrän kyllä ja äh, haluan, että tämä viesti on selvä Espanjan taholta, että paras tapa osallistua yhteiseen turvallisuuteen ja puolustukseen on taata oma turvallisuutensa. Ei voida ajatella, että tämä oman turvallisuuden osuus ei olisi ensin ratkaistu itse asiassa tämä ketju katkeaa aina heikoimman lenkin kautta, eikä voida ajatella, että että meillä olisi tällaista heikkoa lenkkiä, vaan meidän täytyy kaikkien taata oma turvallisuutemme ja tätä kautta voimme sitten myötä vaikuttaa koordinoinnin kautta yhteisen turvallisuuteen. Minun mielestäni meillä on kaksi kahtalainen ongelma EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Siis on yhteisiä puolia ja on myös niin eroavaisuuksia. Ja nythän meillä on tietysti tällainen ikään kuin tämmöinen kahtalainen kriisi myöskin Euroopan puolustuksessa. Tässä on valtavia suuria taloudellisia vaikeuksia ja tämä liittyy näihin yhteisiin hankkeisiin, ja lähestulkoon kaikissa maissa budjetit ovat alentuneet, ja Espanjan taloustilanne on erittäin vaikea. Olen kuitenkin varma, että olemme pääsemässä paremmalle kasvuuralle, mutta kuten monet muutkin maat olemme alentaneet puolustusbudjettiamme ja minun mielestäni tämä puolustusvisio on myöskin strateginen luonteelta. Sen on oltava sellainen, koska jollei tällaista ole, niin tämä ei onnistu. Ja tämä strateginen visio tällä hetkellä on aika vaikeaa säilyttää tällä hetkellä, kun ajatellaan, että kysymys kuitenkin aika poliittisesti katsottuna hyvin lyhyen aikavälin elementeistä ja päätöksistä. Euroopan ja erityisesti joulukuun neuvoston täytyisi nyt todella tuoda selkeä monivuotinen sitoumus. Tämä tarkoittaisi sitä, että sitouduttaisiin rahoituksellisesti, monivuotisesti ja tällä tavalla vaadittaisiin mailta, että ne todella ö, ottaisivat puolustuspolitiikan ja sen rahoituksen vakavasti. Ja ö, tietysti on oikein hyvä, että meillä on tätä voimavarojen yhdistämistä ja käyttämistä, poolingia ja sharingia. Tämä on kuitenkin aika kyseenalainen taloudellinen käsite, mutta siihen tarvitaan tietysti myöskin jotakin, jota siihen voidaan laittaa, jotka voidaan, asioita, joita yhdistetään ja käytetään, jaetaan ei voida ajatella, että joku maa vain tietyn talousteoriansa puitteissa on tehokkaampi kuin toinen, vaan tästä täytyy tehdä todella tehokas ja toimiva. Ja tietysti jos nämä budjetit eivät ole riittäviä, niin tietysti sitten se vaikuttaa tähän yhteiseenkin toimintaan. Ja voitaisiin kuitenkin puhua tällaisesta Euroopan puolustusorganisaatioiden anteliaisuudesta ja sitä tarvitaan, jotta todella päästään eteenpäin. Eurooppa katsoo maailmaa, joka pyörii Euroopan ympärillä. Ja kysymyshän ei ole, mm, siis ympäristö Euroopan ympärillä on kenties kaikkein epävakain tällä hetkellä maailmassa. Erityisesti yksi osa Eurooppaa liittyy tähän ja mm, tässä kasvavassa mm, muuttuvassa maailmassa on todella jättimäisiä mahteja, joita joitakin vuosikymmeniä sitten ei edes tunnettu. Ja nyt niiden sisäinen mm, epävakaus on valtava ja se voi olla vientitavaraa. Eli meidän täytyy todella rohkeasti ja tiukasti ottaa huomioon nämä realiteetit ja mm, Espanjassa esimerkiksi olemme nyt käyneet lävitse näitä strategisia tutkimuksia ylikansallisesta strategiasta ja mielestämme meidän täytyy miettiä sitä, mitä todella tapahtuu. Emme tietenkään voi vaan rajoittua siihen, mitä haluaisimme, että tapahtuisi, vaan olemme päässeet konsensuksen tästä strategiasta ja kaikkein tärkeimmästä osasta ainakin. Ja tämä tietysti vaatii sitten sitä, että järjestetään uudelleen ja analysoidaan uudella rohkealla tavalla se, mitä meillä oikein on. Ja tässä täytyy tietysti puhua Espanjan armeijasta, asevoimista, näiden EU- ja NATO-sopimusten pohjalta, mutta tietysti on muistettava, mitä äh, riskejä ja uhkia on, äh, jotka voivat siis meihin kohdistua. Ja äh, tarvitaan kenties uusia asevoimia. Tämä ei ole helppoa. Ähm, Eurooppa esimerkiksi olen jo sen sanonut, Euroopalla on erilaisia intressejä, joskus eri maat ovat eri linjoilla. Meillä on todella, jollekin on parempia varoja kuin toisilla. Ja meillä on myöskin puolustusteollisuutta ja ei pidä nyt tässä huijata itseämme. Kysymys on todella myöskin tärkeästä voimavarasta kansainvälinen puolustus teollisuus on hyvin tärkeä osa-elementti. Se tuo työpaikkoja, se, tuo, se vie taloutta eteenpäin ja on siis hyvin vaikeata Äh, miettiä näitä kysymyksiä ilman tätä johtajuutta ja innen, ilman äh, sitä, että johtajat voivat olla myös anteliaita, koska jos, voi, jos haluaa olla johtaja, niin kaikkein tärkeintä on näyttää anteliaisuuden esimerkkiä ja näyttää esimerkkiä myöskin siitä, että on mahdollisuus integroida muitakin ja olla ähm, äh, epäitsekäs Muutoin itse asiassa johtajuus johtaa epäluottamukseen ja vie vain pois niitä, jotka haluaisivat osallistua. Tarvitsemme näitä johtajia, meidän on etsittävä niitä ja nythän meillä on täällä parlamentissakin ja komissiossakin asiakirjoja siitä, äh, ketkä mitä johtavat, ja näitä asiakirjoja käsittelemme myöskin äh, joulukuun neuvostossa. Äh, tarkoitus olisi, että nämä asiakirjat olisivat toteutettu toteutettavia tai että niissä oli toteutettavia asioita. Monet asiat ovat mahdollisia, mutta jotkut asiat voivat olla mahdollisia, mutta ne eivät välttämättä ole toteutettavia. Jos ne ovat toteutettavia, niin se ovat silloin ehkä myöskin todennäköisiä. Muutoin niistä ei tule mitään. Ja tämä on asia, jonka tietävät myöskin komission jäsenet, jotka tällä hetkellä johtavat tätä liikettä ja jotka laskevat niiden maiden varaan tässä asiassa, joka todella vaikuttaa kansalliseen suvereniteettiin ja tulee aika vaikeata viedä tätä liikettä eteenpäin, jollei lähdetä yhteisesti asian taakse. Ja uskon, että tämä asia on varmasti näille komission jäsenille tullut selväksi. Tarvitsemme myöskin sitä, että näitä strategioita Eurooppa, eurooppalaista turvallisuusstrategiaa määritellään uudestaan. Ja emme voi myöskään unohtaa näitä suuria mahdollisuuksia, joita meillä on joulukuussa edessämme. Nythän meillä on mahdollisuus tämän strategian uudelleen määritteleminen, että sellainen asiakirja, joka johdattaa meitä, eikä tämä tule olemaan mitenkään yksinkertaista, koska asian meidän pitää kuitenkin tarttua kuinka voisimme saada riittävät resurssit käyttöömme. Sanoinkin jo, että tämä on asia, joka kilpailee kansallisen suvereniteetin myötä, budjettikysymysten myötä tässä. Ja olenkin pyytänyt, että tehtäisiin tutkimusta ja tutkimusta ja tuotekehitystä ja innovaatiota juuri näiden politiikalohkojen sisällä myöskin puolustusta ajatellen, koska muutoinhan selkeästi menetämme hyvin tärkeän rahoituslähteenä. Tämä on kuitenkin elintärkeää puolustukselle, operatiiviselle puolustukselle, mutta myöskin puolustusteollisuutemme kilpailukyvylle, joka sinällään on ihan hyvä, koska sehän tuo työpaikkoja, mutta myöskin kun ajatellaan sitä, että Euroopalla on oltava tiettyä itsemääräämisoikeutta puolustuksen saralla, koska muutoin olemme jatkuvasti riippuvaisia muista maista. Tiedätte kyllä, mistä maista on kysymys. Euroopan puolustusteollisuus, ihan äh, lyhyt sananen tästä vielä, sehän on äh, ollut sidoksissa kansallisiin voimavaroihin kehityksessään ja olemme äh, todella nyt muun muassa Iso-Britannian, Italian, Ranskan kanssa ähm, luoneet tällaisia teknologisia asejärjestelmiä ja ähm, tätä asiaa on näiden maiden äh, kesken mietitty. Ja tässä on äh, todella ollut suuria äh, ongelmia, kun on mietitty näitä strategioita ja myöskin tämän teollisuuden sijoittumista Euroopassa. Minun mielestäni tämä on todella vaikea tie, mutta en näe mitään mahdollisuutta, että eurooppalaista puolustusteollisuutta kehitettäisiin, jos se ei jollain tavalla ole ala, jossa otetaan huomioon jokaisen maan tarpeelliset voimavarat, joita on kehitettävä. Siis riippumatta siitä, että että öö, tietysti ystävyyden kautta kehitetään öö, luottamusta ja näin poispäin, mutta mutta puolustuksen saralla tarvitaan riittävästi kuitenkin kapasiteettia, että voimme puolustaa itseämme. Tämä on ainoa tae sille, että kansalaiset eri maissa voivat luottaa suvereniteettiin ja että myöskin teollisuuden yritykset eivät joudu pyytämään toisista maista näitä äh, hankintoja ja joutumaan kenties tilanteeseen, että mitään että ei hankittavaa enää ole. Puolustusteollisuus äh, Espanjassa äh, luo tai tuottaa kolme euroa jokaista sijoitettua investoitua euroa kohden. Ja tämä on hyvin tärkeä elementti, kun ajatellaan Espanjan taloutta. Ja sanon tämän sen takia, koska hyvä on, tämä on hyvin olennainen osa Espanjan teloutta ja sillä on tietty, tietysti se on tärkeää puolustukselle, mutta myöskin taloudelle. Ja jos sitten näitä vastaan noustaan, niin ei varmasti pelkästään Espanjassa, monissa muissakin saa vastaansa poliittista vastustusta ja todella tulee myöskin vaikeuksia saada aikaiseksi tällaisia integroituja puolustusvoimavaroja Äh, tämä pätee myöskin Euroopan ulkopuolelle, kun ajatellaan turvallisuutta ja puolustusta. Olen jo sanonutkin monasti ähm, monissa äh, tilanteissa, äh, että uskon, en on edelleen puhuttava kahdenvälisesti puolustuskollegoiden puolustusalan kollegoiden kanssa. Ja toivon heiltä sitä, että he ymmärtäisivät, että että jos joku haluaa olla johtaja Euroopassa, niin hänen täytyy näyttää esimerkkiä, esimerkkiä sillä tavalla, että hän, hänen on edistettävä kaikkia osapuolia. Tämä on todella vaikeaa. Meillä kaikilla on omat ongelmamme, mutta suurilla on varmasti paljon enemmän mahdollisuuksia ponnistella. Tämä on toinen, toinen viesti, jonka haluan välittää. Sitten tässä on siis sanoitteko anteliaisuus? From a movie. So... Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. I am fully agree with you. Generosity. Niin olen täysin samaa mieltä kanssanne. Anteliaisuus. Niin, olin sanomassa, että mitä sitten joulukuussa tapahtuu. Euroopassa tapahtuu paljon ja pelissä on paljon. Kysymys on siitä, menemmekö eteenpäin vai emmekö mene eteenpäin mutta saattaa olla, että tullaan siihen lopputilanteeseen Euroopan neuvostossa, että tilanne ei etene. Ja näin ollen olemme menettäneet monia vuosia ja myös puolustusteollisuusmaailmassa maailmassa – joka pohjaa erityisesti Yhdysvaltoihin, kun kysymys kilpailukyvystä ja kapasiteetista, niin silläkin on myöskin suuria ongelmia. Jäsenvaltiot ovat päättäneet, että ennen kuin ne hankkivat asiakkaana Pentagonilta jotakin tuotteita, niin on varmasti myöskin muita valtoja, suuria valtoja, jotka eivät pysty kilpailemaan ulkopuolella, ja jos ne eivät tätä pysty tekemään, niin eivät ne pysty myöskään tekemään sisäisesti, siis kilpailemaan sisäisesti. Ja tämä on todella kauhistuttava näkymä, siis tarvitaan johtajuutta, johtajuutta ja johtajuutta. Ja politiikassa, puolustuspolitiikassa, siinä, kuinka nivelletään nämä sotilaalliset eurooppalaiset voimat yhteen ja kuinka pystytään myöskin kehittämään kilpailukykyistä toimintaa. Kiitokset. Monsieur ministre, merci pour... Kiitoksia kovasti, herra ministeri, tästä tiiviistä esityksestä ja siitä, miten se perustui teidän äm, omiin kokemuksiinnekin. Minulla olisi kysymys teille. Te olette jo olleet Espanjassa puolustusministerinä 90-luvulta äh, alkaen. Äh, te äh, tavallaan jo vastasittekin tähän kysymykseen aika realistisesti. Eli haluaisin kysyä teiltä, miltä Euroopan yhteinen puolustuspolitiikka näyttää. Me emme tietenkään voi vaatia liikaa. Erityisesti minun teki vaikutuksen huomioon tästä kuuluisesta pooling ja sharing käsitteestä. Sehän on hyvä käsite, mutta se jää kyllä ontoksi jos me emme, jos ei ole mitä jakaa, eli pooling ja sharing edellyttää sitä, että jotain voidaan jakaakin. Ja myönnän, että teidän lähestymistapanne, joka tähtää siihen, että täytyy toteuttaa realistisia hankkeita, on hyvä. Kysymys, jonka haluan teille esittää, liittyy Espanjaan kampanjan sitoutumiseen monenvälisessä yhteistyössä. Tässä, tehän osallistutte tähän niin kutsuttuun Weimar Plus-ryhmään, jossa on mukana myös Ranska, Italia ja muutamia muita maita. Kyseessä on ryhmä, joka on ikään kuin etulinjassa yhteistyön saralla. Mitä mikä olisi teidän viestinne tämän ryhmän toiminnasta ja sen tavoitteesta? Huomaan, että aika monia muitakin puheenvuoropyyntöjä on estetty sanoiko tässä viimeisimpien joukossa. Niin, ministeri, teillä on aikaa aina vartin yli viiteen saakka, eli pyytäisin kollegoita esittämään kysymyksensä lyhyesti niin, että ministeri ehti vielä vastata Annan puheenvuoron Sala Frankalle. Gracias. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Viimeisin sananne oli pessimismi, mutta alussa, jos muistan oikein kuitenkin, puhuitte optimismista ja kriisistä huolimatta Euroopan unioni on kuitenkin maailman johtava kauppa- ja talousrahoitus ja teollisuusvalta. Ja on tärkeää, että nyt pyrimme myöskin puolustus- ja turvallisuuspolitiikan saralla hankkimaan sellaista toimintaa, joka todella antaa meille mahdollisuuden vastata näihin riskeihin ja uhkiin. On puhuttu myöskin siitä, että meillä olisi armeija, joka voisi vastata näihin vihollisen vastauksiin. Ja tässä sanoitte hyvin tärkeitä asioita. Puhuitte tässä juuri johtajuudesta ja toisaalta sitoumisesta. Ja haluaisin kysyä teiltä, arvoisa ministeri, niistä riittämättömyyksistä, joita liittyy Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Yhdysvalloillahan on vähemmän sotilaita kuin Euroopalla. Meillä on paljon enemmän vaikeuksia kuitenkin mobilisoida konfliktitilanteessa 5000 henkeä, kun taas Euroopan unionilla on 55 prosenttia maailman näistä puolustuskuluista. Yhdysvalloissa taas tämä luku on 30 prosenttia. Meillä on siis myöskin taktisten kuljetusten osalta yhteensopivuusongelmia ja valvonta, viestintä ja komento ovat siis ongelmia meille ja haluaisin, että ministeri kertoisi, mitä opitunteja voidaan näistä Malin kriisistä, tästä Malin kriisistä vetää ja entä sitten Katar, sillä hän on hyvin tärkeä rooli tuossa äh, joissakin arabikevään maissa äh, ulko politiikassa olemme, ulkopolitiikan myötä olemme puhuneet Egyptistä ja myöskin Tunisian äh, kokemuksista, joita meillä siellä siis oli, kun seurasimme siellä korkean tason edustaja Euroopan investointipankin kanssa on tehty sopimuksia 90 miljoonan edestä. Euroopan unionin vastuuhenkilöt ovat olleet mukana siellä lupaamassa ja tekemässä sopimuksia Tunisian pääministerin kanssa. Kuinka äh, nyt näiden, äh, näiden äh, eri summien kanssa voimme edetä. Minua kiinnostaisi kovasti kuulla myöskin, mitä mieltä olette siitä, kuinka näissä maissa on nyt tilanne kehittynyt tuon arabikevään jälkeen. Merci, monsieur le vice-président Pascu. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Pascu. Joo. Kiitos. Minä haluaisin kysyä Naton ja EUn suhteista. Nyt kun Yhdysvaltoja uhkaa tämä eristenäisyys. Sitten meidän täytyy vähentämään 100 miljardia budjetista ja sitten se jäljelle jäävä asia suuntautuu Aasiaan. Tekeekö tämä EUn ja Naton välisistä suhteista tärkeämmän, tärkeämpiä? Ja miten me voisimme EUn sisällä sitten tehdä äh, kompensoidaksemme tätä Naton roolia puolustuksessamme. Totesitte, että, että, että joulukuun neuvostoonsa äh, tavoitellaan saavutettavissa olevia seikkoja mitä, mitä sillä että seikkoja, joita kannattaa tavoitella vai asioita, joita voidaan soveltaa käytännössä? Kun tarkastelin tätä strategiakatsausta 2008 vuodelta suurimmalta osin, tämä on 2000, taas edelleen 2003 vuodelta peräisin olevan strategian version uudistettu laitos, jos niin voi sanoa Eli nyt jos, jos eiköhän tuo, nämä asiat ole nyt paljon, paljon ajankohtaisempia vielä kuin konsana 2003-2008. President Kiitoksia. Sitten toinen varapuheenjohtaja. Bardzo. E, właściwie chciałem pogłębić to pytanie pana. Aivan aluksi e, haluaisin vähän e, syventää sitä, mitä herra Pasko äsken mainitsi. Minä haluaisin eh, minäkin puhua Euroopan unionin ja Naton välisistä suhteista. Espanjassahan tämä on eh, aika lailla tapetilla, niin kuin meillä Puolassakin. Miten te näette tämän tilanteen kehittymän tänään tai ei huomenna eikä tänään, vaan 10-20 vuoden aikajänteellä? Ja onko Espanjassa tällaisia keskusteluja eh, meneillään? Pieni asia, mutta yhä painavammaksi käyvä nimittäin äh, hallituksissa ja, äh, äh, ja ministeriöissä mietitty sitä ollenkaan, mitä tämä kyberturvallisuus merkitsee. Nythän on jatkuvasti uhkana yhä vaarallisemmiksi käyvät tietotekniikka, hyökkäykset, kyberhyökkäykset Esimerkiksi Virossa tapahtui hyvin laajamittainen tällainen, joka halvaannutti koko julkishallinnon. Millä lailla tätä Espanjassa on käsitelty ja onko siihen varauduttu? Kiitoksia Jethanok. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan toivottaa ministerin lämpimästi tervetulleeksi. Olen täällä. En halua nolostuttaa teitä samalla tavalla kuten Garcia Marcaion nolostutin Mm, kun hän oli parlamentissa ja puhuimme Gibraltarista. Niin, mainitsitte tämän Atalanta-operaation ja minä ähm, olen ollut tekemisissä näissä Afrikan sarven asioissa ja tämä Atalanta äh, ohjelma onkin ollut menestyksekäs, on e- onnistunut torjumaan merirosvoutta. Äh, yksi alue huolestuttaa ja se äh, liittyy myös Paskun kysymykseen ja Liisekin kysymykseen. Se liittyy nimittäin päällekkäisyyteen äh, Naton kanssa. Natohan Intian valtamerellä tekee samankaltaista työtä. Miten, miten äh, arvioidaan tätä päällekkäisyyttä YUTPn ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja Naton operaatioiden äh, kesken? Ja kun nyt Natosta puhutaan, niin miten teidän hallituksenne on arvioinut Turkin tilannetta, tätä epävakaata tilannetta. Ja minä Paskun kanssa ö, olen kiinnostunut tästä, kun olemme keskustelleet ö, asioista Naton parlamentaarisen ö, kokouksen kanssa. Niin, ö, sitten minua ihmetyttää myös tämä USAn ulkopolitiikka ö, itä, itäisessä Aasiassa. Se haluaa toimia enemmän, mikä taas on johtanut siihen, että EUssa ollaan vähemmän turvattomia ehkä. Eli, ja on ihan totta, että pooling ja sharing ei toimi, jos ei ole mitään mitä puulata ja sharata, eli jakaa. Ja vähän aikaa sitten olemme puhuneet myös yhteistoimista, jotka liittyvät muun muassa ilmatankkaukseen ja muuhun vastaavaan. Mitä, mikä teidän, miten meidän, teidän mielestänne voimme säästää tällaisessa yhteistyössä, kun ajatellaan Ähm, jäsenvaltioiden puolustusbudjetteja. Ja mikä on Espanjan kanta asessaaron uudistamiseen tai sen uudistamattomuuteen? Äh, näettekö te mitään uhkia siinä, että Iran ja Venäjä ehkäpä sitten näitä ohjuksia äh, tarjoaisi niin, että vo... pidättekö te näitä kapinallisia uhkaavina, mikä on hallituksen kanta? Ja sitten lopuksi, Espanjallahan on historialliset suhteet Länsi-Saharaan ja päivän tasajan Giniin. Minkälaisia valtteja teillä on hihassanne asiantuntemusta? Voisit, teillä olisi, jotta voisitte tukea Ranskaa eu koulutusmissiossa Malissa. Kiitoksia hyvät kollegat. Pyytäisin teitä todellakin rajoittamaan puheenvuoronne, pitämään lyhy- lyhyitä puheenvuoroja, jotta ministerille jää aikaa vielä vastata. Kysymyksiähän on aika paljon ja minä pelkään, että aika loppuu. Kopa on seuraava puheenvuorokäyttäjä. Hän, hän on meidän esittelijämme. Very much, uh, President. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, ministeri. Tästä Espanjan katsauksesta. Espanjassa Espanjahan näyttelee hyvinkin dynaamista rooli Euroopan turvallisuudessa puolustuspolitiikassa. Olisi kiinnostavaa kuulla teiltä, miten se äh, arvelette tapahtuvan täällä tulevassa huippukokouksessa. Onko äh, hyvä, että sinne saadaan taas sitten kuitenkin nämä puolustuskysymykset esille uudestaan jos äh, äh, äh, muistetaanko kuitenkin, että, että jäsenmaiden tilanne jatkuvasti muuttuu Euroopassa. Neuvosto pyrkii aina pitämään odotukset alhaalla ja pyöriä lähinnä tällaisten teknisten kysymysten kimpussa, eikä, eikä niinkään visioida strategiaa. Mitä ministeri ajattelette, onko vielä mahdollisuus päästä näistä ero, erimielisyyksistä yhteisymmärryksen tielle? Ja toisekseen monet meistä äh, haluaisimme keskustella mm, puolustuksesta vähän tiiviimmin kuin vain silloin tällöin kerran viidessä vuodessa, äh, vaan äh, saada joku jat, tällainen jatkuvampi näkemys Euroopan strategiasta. <clears throat> Me tarvitsemme erilaisia vertausko, vertailukohtia, tiekarttaa, sen sellaisia. Ei tämä ole mikään asia, joka vaan putkahtaa mieleen tuolloin tällöin. Me haluamme luonnehtia sanoa näkemyksemme näistä mainopisteistä säännöllisemminkin, myöskin kriisin aikoina. Sitten vielä tämä pooling and sharing – Monet jäsenmaat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että kyllä voidaan kerätä voimivarat yhteen, mutta tällainen jakaminen taas on sitten toinen asia. Jäsenmaiden välillä ei valitse riittävä luottamus tähän. Ja lopuksi on ollut vielä kysyä puolustusvälineteollisuuden tulevaisuudesta. Minähän olen maasta, joka nyt on syvällä taloudellisen kriisin syöväreissä. Tiedän, miten todella hankalaa on siellä rakentaa jotakin teollista perustaa, erityisesti pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle, kun jatkuvasti tuota, saa pelätä työpaikkojen menettämisen puolesta. Miten te haluaisitte, miten te voisitte varmistaa tällainen puolustusteollisuuden pohjan säilymisen näinä taloudellisesti haastavina aikoina? Niin, en nyt toista enää tätä niin lyhyiden puheiden puolesta, mutta kyllä meillä täytyy nyt olla aikaa kuulla vielä ministerin vastauksetkin. Kiitos. Kiitos ministerille, että tulitte tänne. Arvoisa ministeri, voisitteko kertoa näkemyksenne transatlanttisiin suhteisiin ja erityisesti kun kysymys on suhteesta Yhdysvaltoihin, tiedämme, että tilanne on aika hankala, kun ajatellaan tätä PRISM-ohjelmaa ja näitä paljastuksia ja suurlähetystön vakoilusyytteitä on ollut ja muus. Ja meillähän on nyt kaksi ryhmää, jotka tutkivat tätä asiaa, toinen Yhdysvalloissa ja toinen täällä ähm, parlamentissa. Ähm, on luotu myös tällainen ryhmä. Olemme tietoisia myöskin hyvin tär- selvillä tämän suhteen tärkeydestä monilla aloilla, myöskin puolustusmateriaalin alalla niin kahden välisesti kuin myöskin Naton puitteissa ja tietysti myöskin nämä ovat poikkeuksellisia aikoja, koska nyt myöskin aloittavat nämä kauppa- ja muut neuvottelut ovat aika historiallisia niin, että tällä hetkellä entistä Mm, ilmeisempää on, että Amerikka kääntää suuntaansa eh, ja mm, näin ollen eh, saattaa olla, että tämä vaikuttaa. Euroopan eh, sekundaarinen rooli maailmassa on tullut mainituksi. Siis meillähän on ollut hyvin tiivis, pitkä side ja en tiedä kuinka Prism tai nämä paljastukset siihen vaikuttavat, mutta haluaisin kuulla, mitä mitä mieltä te olette näistä transatlanttisista suhteista? <laughs> Merci. Kiitoksia kovasti Lulli. Ja Frau Koppa hat ja schon den äh, Zusammenhang zur Wirtschaftskrise in Europa. Äh, edustaja Koppa jo viittasi näihin taloudellisiin vaikeuksiin. Irlanti ihan on niin ikään äh, aika lailla kriisin runtelema. Haluaisin lainata 2010 vuodelta, kun tuolloin Konstant Mendes tuolloinen puoluesihteeri puhui Espanjan tilanteesta, että sen sanoi, että tämä on teema, me emme enää voi kääntyä taaksepäin nyt, enkä kääntää selkäämme siis myöskään näissä tilan olosuhteissa. Raha oli vähän tuolloin ja raha tulee olemaan vähän jatkossakin. Miten te tähän kommenttiin suhtaudutte 2013 vuoden huhtikuussa todettiin jossa sel- selvityksessä, jossa rinnastettiin korruptio ja puolustuspoliittisiin menoihin, ja siinä mainittiin 19 prosentilla kasvaneet varustelumenot, ja, ja todettiin, että nimenomaan Espanjassa näiden menojen kasvu oli syössyt maata yhä syömälle kriisiin. Kiitoksia, kiitoksia Rova Leasing, että puhuitte niin lyhyesti. Kiitos. Minulla oli jo pidempi puhe tässä mielessä, mutta puhun lyhyemmin, koska muutoin puheenjohtaja suuttuu. Kiitos ministeri siitä, että tulitte ja kiitos puheestanne, koska olen lähestulko samaa mieltä sataprosenttisesti ja uskon, että todella tässä puolustuspolitiikassa olemme todella samoilla linjoilla kautta poliittisen kentän selvästi tämä visio on Eurooppa-pohjainen, jonka tässä esittelitte. Minä haluaisin vain mennä hiukan pidemmälle, ähm, mutta sanon itse asiassa hyvin lyhykäisesti vain, että edelleen kun kysymys on tästä ulkopolitiikan ja puolustuksen ja turvallisuuden politiikan rakentamisesta, niin ainoa, joka voi pelkästään Euroopan unionin pelastaa, niin se on äh, juuri tämä ja kun sitten on vastustusta myöskin parlamentaarilla tasolla, ja niin kaksi kolmasosaa tästä parlamentista esimerkiksi on tämän eurooppalaisen näkemyksen kannalla, ja muut taas ovat sitä vastaan. Jäsenvaltiossa tilanne on sama, kaksi kolme, kaksi kolme maata ovat hyvin vastahakoisia. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä. Olisin halunnut mennä paljon pidemmälle tässä asian mutta aikaa ei ole. Niin. Olen varma siitä, että kun otetaan huomioon teidän kansallisuutenne, niin ministeri tämän lyhytsanaisenkin kysymyksen ää, äh, ymmärsi. Ja sitten vielä seuraava puhuja. Carlos και Ähm, varapuhemies Ofklaus. Äh, niin, äh, voin olla ihan yhtä mieltä kanssanne kommenteistanne, jotka liittyvät äh, turvallisuuteen ja, ja puolustuspolitiikkaan. Eli että <clears throat> täytäntöön pantaessa sitä se on tietysti tehokkaampi kuin paperille kirjoitettuessa. Sen kanssa nyt kaikki voi olla yhtä, voivat olla yhtä mieltä. <clears throat> Ja oli, olisiko teillä jotain konkreettisempaa tarjota? Niin, että voisimme todellakin viedä asioita eteenpäin, jotta meillä olisi yhteinen harmonisoitu ulkopolitiikka, joka edesauttaisi ja tukisi eh, puolustusta ja turvallisuutta. Tämä on hyvin klassinen kysymys, mutta toivon myöskin vastausta siihen. Merci, merci cher. Kiitoksia. Herra ministeri, Teillä on parisenkymmentä minuuttia vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Yritän vastata jokaiselle puhujalle eh, näihin kysymyksiin. Niin, todella en ole pessimisti uskon, että se mitä näen, olen nähnyt vuosien aikana, on Euroopan unionin edistymistä. Olen ollut puolustuspuolella, olen ollut turvallisuuspuolella Espanjassa, myöskin teknologian ja tutkimuksen puolella ja näillä kolmella osa-alueella olen nähnyt myöskin Euroopan toimia. Olen nähnyt, että Eurooppa etenee epäilemättä, vääjäämättä. Ja mm, meillä on todella äh, odottamaton valtava taloudellinen kriisi käsissämme. Se vaikuttaa jollain tavalla myöskin näihin tärkeisiin rakenteisiin ja myöskin siihen tapaan, kuinka näemme Euroopan. Se on aina ollut ikään kuin menestyksellinen. Nyt itse asiassa mitä ole tapahtunut? Tämä kriisihän meillä nyt on. Se on ihan valtava tämä kriisi. Se on todella nyt vaikuttanut näkemyksemme Eurooppaan ja näin ollen meidän täytyy siis edelleen vahvistaa oma kantamme. Ja nyt kysymys on näistä tavoitteista ja niihin pääseminen tarvitsee todella suuria ponnistuksia, ei niitä voi vähätellä, mutta nyt näitä tavoitteita pitäisi siis pyrkiä löytämään. Ne ovat todella, todella aivan oma laatuisiansa koko historian aikana. Meidän täytyy siis ponnistella kovasti. Ja myöskin kun kysymys on näistä skenaarioista, jotka ovat sellaisia, jotka eivät meitä kenties miellytä, mutta jotka ovat kuitenkin todellisuutta. Ja tietysti teo, talous vaikuttaa puolutukseen ja turvallisuuteen. Tämä on otettava huomioon meidän historiallinen tärkeä kumppanimme Yhdysvallat myöskin kamppailee talousongelmien kanssa. Tämä mm, varmasti myöskin näkyy geopoliittisella saralla. Kysymys on transatlanttisesta suhteesta ja toisaalta myöskin siitä, että Yhdysvallat on suuntanut katsensa tuonne Intian ja Valtameren, Itä-Valtameren suuntaan. No, tällä hetkellä olemme täysin luottavaisia sen osalta ainakin 70 prosenttia näistä Naton voimavaroista tulee Yhdysvalloilta, niin tällä hetkellä tilanne on siis tämä, ja jos sitten sitten meidän voimavaroihimme, puolustusvoimavaroihin tulisi tällainen aukko, niin se pitää ottaa huomioon niin tiedustelussa kuin myöskin voimavaroissa. Ja ajattelen tätä asiaa täysin realistisesti. Tämä on sellainen skenaario, johon kenties joudumme, miellytti se meitä tai ei, ja meidän on otettava tämä asia huomioon ja rohkeasti vastaan. Ja tämä suuri tavoite, joka meillä on, niin sitä varten on välttämättä nopeasti edettävä, koska myöskin maailma etenee hyvin nopeasti. Maailma tietenkään etenee Euroopan unionin haluamaan tahtiin, vaan siihen tahtiin, kun se itse etenee. Tämä on asia, joka meidän täytyy muistaa, tai muutoin varmasti menetämme tämän, äh, tämän tärkeän hetken, joka kuitenkin on tärkeä siihen, että takaamme Euroopan unionin turvallisuuden, ja sitä varten me täällä kaikki olemme. Tämä on minun realistinen näkemykseni asiaan. Sitten, oliko herra Salafranca teidän kysymyksen Tämä optimismi, kyllä olen samaa mieltä äh, tästä asiasta. Realismia tarvitaan ja meidän täytyy myöskin äh, analysoida tätä tilannetta. Olet täysin oikeassa. Yhdysvallat toimii eri tavalla. Heillä on Pentagon, meillä on 28 tämmöistä pikkusta Pentagonia. Äh, ja tämä sitten vaikuttaa toimintaamme heillähän on vähemmän sotilaita, mutta he ovat tehokkaampia. Minkä takia? No sen takia, että he ovat organisoituneet ja järjestäneet toimintansa eri tavalla. Heillä on niin yksi ainoa armeija-elementti. Näin ollen me voimme yhdessä, yhdessä edetä itse asiassa mehän sijoitamme ja investoimme enemmän näihin joukkoihin kuin Yhdysvallat. Äh, heillä on vähemmän äh, materiaalia ja äh, sotilaita, mutta mm, Euroopassa tilanne on sitten toinen. Joka tapauksessa meillä on paljon henkilökuntaa, mutta tämä suhde rahoituksen alalla ei ole niin myönteinen. Tätä pitäisi muuttaa ja tähän myöskin puuttuu edustaja Löysing. Tätä asiaa pitäisi pyrkiä parantamaan, jotta saisimme operatiivisimman puolustuksen. Malissa Eurooppa varmastikin, tai sanotaan kaksi seikkaa ensinnä, Eurooppa vastasi tarpeeseen ja hallituksen pyyntöön afrikkalaishallituksen pyyntöön, joka varmasti kärsi maailman pahimmasta ongelmasta siitä, että tämä hallitus hajotettiin siis ihan fyysisen väkivallan kautta ja tilanne halvaantui myöskin ja 11. päivä tammikuuta Ranska sitten lähti liikkeelle, samoin myöskin Espanja ja monet muut Euroopan maat siihen osallistuivat, mutta tämä operaatio oli oikea hyvä menestys. Sitten meidän pitäisi tietysti taata myöskin koulutuksen kautta, että Mali itse pystyisi palauttamaan demokratian ja vakauttamaan poliittisen tilanteen alueella, joka on erittäin mutkikas ja myöskin hyvin tärkeä Euroopalle, kun ajatellaan myöskin Sahelia Magrebin alueella. Sitten Katar. Minulla oli mahdollisuus kokoustaa Katarin uuden emirin kanssa. Hän on kolmekymppinen nuori mies, hyvin koulutettu. Kolme asiaa liittyy tähän asiaan Egyptin, Syyrian ja Iranin poliittinen tilanne sekä myöskin vielä Turkin poliittinen tilanne. Katsotaanpa nyt tätä. Niin Syyriassa Katarin viesti on se, että länsi varmasti monesti joutuu miettimään sitä, miksi tällä hetkellä jolle nyt sitten tehdä päätöslauselmaa tai jotain päätöstä tuosta Syyrian tilanteesta, niin Syyria varmasti miettii vuosien ajan, mitä te teitte, mitä teitte, kun meitä murhattiin. Tämä on Katarin emirin kanta ja tällä tavalla katarilaiset auttavat luomaan tällaista vastausta tähän tilanteeseen. Heidän mielestään kysymys, mielestään kysymys on poliittisesta sitoumuksesta. No, Katar, Katar ei tietenkään ole huonossa suhteessa Iranin kanssa ja kuitenkin tavallaan he nyt epäsuorasti ovat Irania vastaan. Ja sitten tässä on myöskin hyvin mutkikkaita ristiriitoja, tarilaiset tukevat siis enempää eikä vähempää tuota, kaikkien tiukinta Syyrian opposition osaa ja he eivät varmasti liiku tästä kannastaan äh, millään lailla. Tässä mielessä siis heillä on selkeä side Turkkiin, joka myöskin tukee tuota kaikkein äh, hallituksen vastaisinta äh, osaa Syyriassa, kun sitten Mursia ajatellaan ja hänen tukeaan, niin en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, mitä Egyptissä on tapahtunut. Meidän on muistettava, että Katar, kuten sanoi, sanoin, niin sen laukut ovat täynnä rahaa, taloudellisia resursseja sillä riittää ja tämä varmasti vaikuttaa myöskin tilanteeseen. Katar on ottanut tällaisen kehityksellisen asenteen maansa sisällä, jos on erittäin ihailtava. Katar mm, mielestäni on todella kunnioitettava maa taloudellisesti, infrastruktuurin puolesta ja myöskin koulutuksellisesti. Kaiken kaikkiaan he todella sijoittavat tulevaisuuteen enemmän kuin mitä öljyyn. Sitten muiden politiikkojen osalta uskon, että tämä voi vaikuttaa aika järkyttävältäkin, kun ajatellaan sitä, millä tavalla me maailman siellä näemme. Sitten herra Pasku. Yhdysvallat varmastikin edelleen ovat tärkeä kumppani Euroopalle vieläkin tässä Atlantin ylittävässä kaupassa. Tämä on varmasti maailman mahtavin side. Eurooppa on 25 prosenttia maailman BKTstä ja Yhdysvallat tietää oikein hyvin varmasti, et, mitä he oikein tässä täällä tekevät ja mikä on heidän tulevaisuutensa, mutta he myöskin siirtyvät kohti tyyntä merta. 40 kun puhun siis, siis näistä puolustusvoimista 40 prosenttia äh, tuonne Tyynelle merelle ja 60 prosenttia Eurooppaan. Äh, äh, no, sitten tämä muuttuu päinvastoin tämä siitä 60 prosenttia sinne Aasiaan ja 40 prosenttia Eurooppaan, eli nämä suhteet menevät päinvastoin. 40 prosenttia Yhdysvaltain resursseista Tämähän tarkoittaa tiettyä huomattavaa summaa Yhdysvaltain vuosittaisessa budjetissa. No tietysti jos ajatellaan puolustusta ja näitä voimavaroja Euroopassa, niin kyllähän se eh, johtaa kuitenkin suuriin eh, summiin, eh, jotka kuitenkin täytyy ottaa huomioon. Ja tietysti myöskin nämä strategiset käsitteet, jotka meillä ovat tällä hetkellä nyt samankaltaiset ja tietysti olisi ikävää, että jakaisimme ne vain pelkästään taloudessa mielessä, emmekä oikeastaan uskoisi näihin asioihin. Ja tässä mielessä meidän täytyy todella miettiä tätä asiaa myöskin Euroopassa. Monta kertaa on yritetty todeta äh, tähän äh, ryhmään tulevalle äh, kumppanille, että muistakaa Tällaiset summat tässä ovat kysymyksessä. Ja saattaa olla, että monet maat eivät kenties edes voisi tulla NATOon. Mutta tämä on ikään kuin tällainen peli, osa, osa, osa laittaa pari ja jotkut laittavat taas jonkun 0,5 prosenttia taas. On kuitenkin pyrittävä toimimaan vastuullisesti ja haluaisin sanoa, että NATO tutkii varmasti itseään jatkuvalla tavalla 2012 tammikuussa, tammikuusta 2013 heinäkuuhun Naton oppi on muuttunut huomattavasti. Ensin hän Yhdysvallat Aasiaan, sitten toisekseen voidaan ajatella, että NATO puolustuspoliittisena organisaationa ja sotilaallisena organisaatiolla, niin sen asema maailmassa on paljon suurempi kuin alkuun, kun ajatellaan vaikkapa periaatteita tai arvoja tai muita asioita, joiden eteen me olemme taistelleet, niin meidän täytyy kaikkien tietysti näitä asioita puolustaa maailmassa. Ja NATOhan on Afganistanissa, niin että tämä asema maailmassa ja sen kyky houkutella kumppaneita kautta maailman, tällaisia myöskin yhteistyökumppaneita, mielestäni tämä on tärkeä asia Natossa ja meidän meidän täytyy käyttää hyväksemme nämä voimavarat. Ja voimavarat tietysti liittyvät tiettyihin ongelmiin myöskin. Kaikki eivät osallistu samalla tavalla. Ja meillähän on tietysti nämä samat ongelmat aina. Jotkut osallistuvat aivan poikkeuksella, puolella, po, poikkeuksella tavalla eivät välttämättä näitä, tai amerikkalaiset tuovat suurin osan rahoituksesta, he eivät välttämättä nyt ehkä kaikkia sääntöjä sanelle, mutta kuitenkin mm, suurelta osin johtavat ja joka tapauksessa ne myöskin tuovat suuren pääoman rahallisesti Naton toimintaan. Hetkinen. Kuka sitten puhui? NATO ja EU ja turvallisuus. Olemme puhuneet NATOsta niin kuin EUstakin paljon. Kuka se olikaan? Ja herra Lisek. Olemme puhuneet siis kahdesta asiasta. Turvallisuus on tärkeä kysymys ja on, meillä on tietysti verkko- ja avaruus näiden perinteisten maa-, ilma- ja merivoimien lisäksi. Nyt tällä tavalla rajat ovat tulleet murretuiksi ei enää tarvitse siirtyä minnekään tietojen saamiseksi tai vaikka perusinfrastruktuurien vastaiseksi, vastaisen hyökkäyksen luomiseksi. Ja tästä on tullut todella avainelementti maailmassa. Ja tietysti kun puhutaan Natosta, niin mitä sen tietysti pitäisi tehdä tässä, sen pitäisi taata, sama pätee myöskin tietysti Euroopan niin taata omat resurssinsa, omat kapasiteettinsa. Ja mm, tämä on sellainen keskustelu, jossa vilpittömästi uskon, että maiden täytyy ensin turvata omat kapasiteettinsa ja sitten sen jälkeen osallistua yleisen turvallisuuden luomiseen me Espanjassa olemme, herra Sofekleus kysyi tästä, minkälaisia toimia olemme Espanjassa toteuttaneet. No niin, sotilastiedustelussakin emme ole pelkästään lähteneet tätä kehittämään sisäisesti, vaan olemme halunneet jakaa näitä. Tämä on hyvin mutkikasta. Ja olemme lähteneet kehittämään tällaista ensiksi verkkoturvallisuusosastoa, ja myöskin tiedusteluosastoa äh, esi, sotilasesikunnassa ja äh, tässä äh, tätä kehitetään edelleen. Mutta että tehdään budjettipäätöksiä, jotka ovat kivuliaita myöskin sotilaspuolelle ja tietysti myöskin armeijan rakenteiden muuttaminen on vaikeaa, mutta tämän täytyy olla täytyy ottaa huomioon se, että tämä on kenties myöskin tarpeellista ja välttämätöntä. Konstantino Mendes edeltäjäni on ystäväni ja olemme puhuneet monasti tästä asiasta 96 Espanja käytti puolustusmenoihin varmasti tietyn summan, kun otettiin käyttöön ammattiarmeija. No, tämä tietysti vaikuttaa ja nämä sotilaskehitysohjelmat kestävät monia vuosia. Ei ole ihan varmaa, että tietyt asiat ovat tarpeellisia, vaikkapa fregatit tai lentokoneet, tarvitaanko niitä, tarvitaanko tankkeja tai niin poispäin. Mutta se mikä on varmaa on kuitenkin se, että tämä kuusi vuoden ohjelma aina vuoteen 2000 ollut käytössä ja kaikki hallitukset Espanjassa ovat tätä ohjelmaa käyttäneet niin, että minun mielestäni tämä että voidaan sanoa, että itse asiassa meillä oli eh, sellaisia voimavaroja, joita emme kenties ole tarvinneet mutta myöskin tämä hallitus on ponnistellut voimakkaasti poliittisesti näinä julkisen vajeen aikana, että maksaisimme kaiken sen, mitä nämä sotilasohjelmat ovat meille maksaneet. En halua tässä nyt kritisoida millään lailla ketään, koska tietysti kaikki hallitukset ovat toimineet tavallaan, mutta kysymys ole pelkästään myöskään kansallisen puolustuksen menoista, vaan myöskin eurooppalaisen puolustuksen menoista. Mehän olemme osallistuneet näihin maksuihin aivan täsmällisesti ja tällä, tänä vuonna teemme aivan samoin ja minun mielestäni Espanja onneksi on saanut hyvät asevoimat, saamme myöskin sellaisen puolustusteollisuuden, joka pystyy myöskin Euroopan laajuudessa toimimaan ja osallistumaan. Eli tämä on ollut ihan, ihan hyvä juttu ja tämä, on, tämä tarve on tunnustettu ja 2011 syyskuussa, kun päättyi tuo tällainen poliittinen aikakausi ja sitten alkoi uusi, niin tämäkin on vaikuttanut. Sitten Atalanta ja päällekkäisyydet. No uskon, että tässä on paljon eurooppalaisia visioita ja toisaalta Naton näkemyksiä. Minä käännyn Naton puoleen. Tämä on ehkä monen keskinen, kaikkein pisimmälle kehitetty elementti, mutta haluaisin samalla myöskin, että kumppanimme Natossa Yhdysvallat, sehän on siis siirtynyt aivan väjämättä, mm, ministeri Gates, kun hän oli puolustusministeri, äh, niin silloin NATO äh, mietti sitä, josko Euroopan maat ja NATO eivät nyt lähtisi äh, toteuttamaan sitä, mitä tarvittiin, mutta Yhdysvallat ei ollut silloin tässä asian puolella ja näin ei tapahtunut. Nyt uskon, että Euroopan täytyy olla todella tiivisti mukana Natossa ja tällä tavalla voidaan, tähän voidaan päästä integroimalla yhdistämällä eurooppalaisia voimavaroja ja todella tarvitsemme Euroopan, joka on vahva, ja Naton, joka on vahva. Jos Espanjan pitää nyt olla voimakas, jotta se voi osallistua voimakkaaseen Eurooppaan, niin uskon, että sama pätee myöskin Euroopan ja Natoon. Eurooppa ei voi olla heikko, eikä Nato voi olla heikko, ja olen täysin samaa mieltä siis tästä teidän kanssanne. Mitä sitten teemme Somaliassa? Somaliassa yritämme sopia, mutta ei niinkään NATO ja Eurooppa, vaan mukana myöskin ne Kiina, Intia, Japani ja kaikki muut nämä maat, jotka taistelevat merirosvoutta vastaan. Espanja tällä hetkellä on mukana Atalantassa ja siellä johtaa Ocean Shield-operaatiota, joka nyt siirtyy Suetsin kanavaan, jotta se voisi siellä toimia myöskin Somalian ja Afrikan sarven alueella. Mitä sitten voisin sanoa EDAsta? No EDA, EDAlla on oltava tärkeämpi rooli ja se liittyy jäsenvaltioihin. Minusta tuntuu siltä, että tässä on ollut komissiossa vähän liikettä, tämmöistä liikehdintää kilpailua sen suhteen, mitä EDAn puolustusvirasto tarkoittaa. Minun mielestäni meidän pitää edetä sellaista tieltä, meillä täytyy tietysti olla kolme, kolme pilaria ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, nämä tällaiset yhdistetyt kapasiteetit ja voimavarat ja tietysti myöskin tähän liittyvä teollisuus, niin tässä jäsenvaltioiden eh, ja eri mahdollisimman älykkäitä ja anteliaita. Ja tässä todella täytyy johtaa tätä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa tältä pohjin, koska EDA on sidoksissa tähän kaikkeen. EDA on siis hyvin tärkeä komissio, jos se vie valtuuksia valtaa pois edalta ja EDA ei pysty sitten enää vahvistamaan tiettyä toimintaa tai tukemaan tiettyä toimintaa, niin silloin varmasti joudumme keskustelemaan tästä ja saattaa olla, että näin käy tuossa neuvoston kokouksessa, niin joudumme keskustelemaan EDAn roolista Euroopassa, erityisesti jos siis komissio astuu tässä politiikassa johtoon, joka on aika herkkää luonteeltaan siis tämä politiikan ala. Sitten Syyria. No Eurooppa mielestäni on lähtenyt hyvälle tielle. Me olemme sen rinnalla ensimmäinen elokuuta tarkistetaan Syyrian tilannetta. Katsotaan, josko aseviennin kielto lopetettaisiin vai onko tämä edelleen yhteinen päätös vai noudattavatko kaikki jäsenvaltiot tätä sääntöä, niin niin uskon, että tässä yhteydessä voidaan odottaa tätä eurooppalaista päätöstä. Toivon mukaan tehdään eurooppalainen päätös niin, että ei jälleen kerran palata tällaiseen tilanteeseen, jossa osoitamme maailmalle, että Euroopan unionilla todella on vaikeuksia ulko- ja sisäpolitiikassa jaettu päätös tietystä päivämäärästä ja sitten Syyrian tilanne. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja minua tässä nyt kiinnostaa erityisesti Geneven kakoskokous. Sitähän on lykätty elokuun ensimmäisen päivän jälkeen, jota tämä päätös siis saataisiin. Ainoa keino, ja tämä asiakirja on oikein hyvin kirjoitettu, tämä ainoa mahdollisuus, jolla eurooppalainen puolustuspolitiikka voisi olla vakavaa, uskottavaa ja joka loisi tällaisen vaikutuksen, on se, että nämä kolme kohtaa, siis jakaminen, siis tällainen yleinen puolustuspolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka olisi yhteistä luonteeltaan, että jaettaisiin näitä sotilaisia elementtejä ja toisaalta taas sitten eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen, jos nämä kaikki toteutuvat, mutta ei sillä tavalla, että lähdetään alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alaspäin, koska tällä tavalla tämä toimii paremmin. Ja tämä on siis ainakin minun henkilökohtainen näkemykseni tähän asiaan ja Toivottavasti eh, annatte minulle tämän anteeksi, mutta eh, pelkään pahoin, että tämä ei toimi, jos lähdetään alhaalta ylöspäin menemään. Sen takia ylhäältä alaspäin on paras mahdollisuus. Sitten transatlanttiset suhteet. Olen eh, ehdottoman samaa mieltä. Minun mielestäni tämä tilanne varmasti selkenee Euroopassa. Tässä on jo kaksi ryhmää perustettu. Täällä on tutkintavaliokunta perusteilla ja Euroopan suvereniteetti, arvokkuus vaatii jo sitä, että tämä tilanne, tämä käsittämätön tilanne selvitetään. Kysymys on tietysti verkkoturvallisuudesta, mutta myöskin suhteistamme, transatlanttisesta suhteistamme ja voitte uskoa, että tässä keskustelemme Yhdysvaltain kanssa ja varmastikin josko nämä suhteet taas muuttuvat, kuinka paljon Yhdysvallat sijoittaa voimavarojansa tänne Eurooppaan ja toisaalta kuinka paljon hän, ne, se sijoittaa taas niitä tuonne Aasiaan. Mutta jos 50 prosenttia Naton voimista edelleen ovat Euroopan unionissa hyvin sidoksissa turvallisuuteen, transatlanttiseen turvallisuuteen, niin silloin tämä side varmasti pitää. Ja uskon, että kaikki elementit, selvitykset, täytyy tehdä, mutta on saatava myöskin selvuutta näihin ajatuksiin siitä, missä tämä puolustus äh, nyt tapahtuu. Käytin tämän ajan. Olen pahoillani, jos vastannut kaikkien kysymyksiin. Anteeksi. Pero bueno, yo creo... No, mutta luulen, että kuitenkin aika on kulunut umpeen. Olen pahoillani, äh, jos en ole kaikille vastannut. Niin, herra Janje, suokaa anteeksi, suokaa anteeksi, herra Janje. Ihan totta, tämä on aivan totta. Olemme monessa suhteessa samaa mieltä ja takaan sen, että Espanja pitää kiinni näistä äh, kolmesta asiasta, mutta tässä järjestyksessä ensiksi politiikka ja sitten vasta teollisuus. Muutoin tästä tulee hyvä paketti. Kiitoksia. Monsieur ministre, merci beaucoup pour cette... Euh, Kiitoksia kovasti, ministeri, tästä äärimmäisen tiiviistä puheenvuorosta. Te vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Te käsittelitte kaikkia ja haluan kiittää teitä toden tottakin teidän läsnäolostanne. Olitte todellakin tervetulleet ja toivottavasti vielä neuvoston jälkeenkin tulette paikalle. Kiitoksia vielä kertaalleen tästä läsnäolostanne. Ja nyt edustaja Sofokles tulee tänne puheenjohtajan pallille. επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη. Seuraava kohta esityslistallamme on mietintö, joka käskee EUn avaruusteollisuuspolitiikkaa. ITRE-valiokunta on vastaava valiokunta tässä asiassa. Meillä on nyt lau- tiedonanto komissiolta helmikuulta vuodelta 2013, joka koskee avaruusteollisuuspolitiikkaa. Tämä on asia, joka liittyy myös Lissabonin prosessiin, eli tarkoitus on luoda EUn avaruusteollisuuspolitiikkaa. Sehän on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille, että Euroopan unioni pystyy kehittämään riippumattomia avaruustaitoja niiden strategisten tavoitteiden puitteissa, joita meillä on tällä alalla. Tiedonannoissa on esitetty EUn kanta näihin asioihin, ja nyt haluaisin muistuttaa teitä siitä, että takaraja muutosehdotuksille on 3.9. kello 12. Ja nyt annan Gruberille puheenvuoron. Thank you, Chairman. The... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin avaruusteollisuuspolitiikka on erityisen haastava sen vuoksi, että USA on johtoasemassa lähes kaikessa avaruusteknologiassa ja on myös kehittänyt niitä vuosikymmenien ajan ohjuspuolustuksen puitteissa. Ja se, että me olemme nyt kiinnostuneita avaruus teollisuuspolitiikan kehittämisestä, niin, ja jos haluamme olla kilpailukykyisiä, niin on tärkeää, että me teemme selväksi, mikä on EUn ta- kunnianhimoinen tavoite tällä alalla. Kun ajatellaan tätä asiaa tämän valiokunnan näkökulmasta ja erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka heikosti olemme määritelleet avaruusteollisuuspolitiikan ja yhteisen ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan välisen suhteen, niin on äärimmäisen tärkeää, että jatkossa myös puolustus- ja turvallisuuspolitiikan rooli siinä määritetään. Tarvitaan siviili- ja sotilassynergioita. Nehän ovat tärkeitä puolustus- ja turvallisuusoperaatioiden osalta. Puhutaanpa sitten terrorismin torjunnasta, maahanmuutosta tai ydinaseiden ydinasesulusta. Meidän täytyy yrittää saada selkeyttä näihin suhteisiin ja saada aikaan myös siviili- ja sotilassynergioita. Kun tarkastelemme komission asiakirjaa, on kiintoista huomata, että 60 prosenttia satelliitti prosentti elektroniikasta tuodaan USAsta. Ja tässähän kohtaa me olemme riippuvaisia amerikkalaisesta teknologiasta, ja meidän täytyy tietää, kuinka tasan tarkkaan suojelemme arkaluontoista tai henkilötietoa. On jopa sellainen riski, että USA saattaa sulkea Euroopan avaruusinfrastruktuurin. Tähän liittyy myös toinen asia, joka kuuluu meidän valiokuntamme toimialaan, nimittäin avaruuden mahdollinen tulevaisuuden aseellistaminen ja militarisointi. Jos avaruutta käytetään jatkossa enemmän sotilastarkoituksiin, niin tämä saattaa jatkossa rajoittaa avaruuden siviilisovellutuksia. Lopuksi meidän tulisi vedota jäsenvaltioihin ja korkean edustajaan, jotta avaruussopimus, joka on vuodelta 1967, uudistettaisiin ja päivitettäisiin ja tarkasteltaisiin sellaista sääntelypuitteista, joka ottaisi huomioon myös teknologian kehittymisen 60-luvun jälkeen, niin että voitaisiin myös varmistaa se, että voitaisiin estää haitallinen puuttuminen mm, Avaruusteknologian jonka avulla voitaisiin edistää siviilikäyttöä. Kiitos. Oh, kiitos Lise. Ehdit saatte puheenvuoron. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, kiitos, puheenjohtaja. Muutama sana, ollenkaan Gallerin äh, suulla, hän pahoittelee äh, poissaoloaan äh, ryhmän ja Gallerin nimissä haluan kiittää edustaja Kronbergia ensinnäkin ja tästä lausuntoluonnoksesta, joka meistä on oikein hyvä. Ja Gallerin nimissä haluan mm, sääntä onnitella ja olemme todenneet, että me olemme sitten valmistajan kanssa mielellään yhteistyössä sitten, että saamme tämän tekstin lopulliseen muotoonsa. Kuitenkin teksti vaikuttaa erittäin hyvin tasapainoiselta ja edustaa niitä näke- näkemyksiä, ja, joita meillä kaikilla on, ja siinä, siellä myöskin kaikki olennaiset seikat mukaan, mukana mukavasti. valmistelijalla on, on, on kun pahoittelee tätä äh, äh, äh, avaruusteknologiapolitiikan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan välisen yhteyden puuttumista. Se, se onkin aivan, aivan paikallaan se. Tässähän on yhteistyön saumaa, jos missä. Me, me, meillä sitä ei tarvitse ketään vakuuttaa siitä, että äh, tämän ala kaipaa äh, selkeää äh, vahvistusta, vahvistamista ja tämä vahvistamista vahvistamistoimilla saataisiin myöskin nyt yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa vahvistetuksi. Ja, ja mitä komission toimenpiteisiin sitten tulee – puolustuksen saralla tai ylipäätänsä tämän avaruus mm, elinkeinon alalla se kaipaa, ansaitsee kaiken, kaiken tukensa. Ja minun mielestäni tässä tämä alivaliokunta on, on avainasemassa kannustaen tätä uutta teknologiaa, uuden teknologian kehittämistä, e, mihin sitten kuva, lukeutuvat jo nämä teknologiat, joita Euroopan unionin toimivaltaan nykyisinkin kuuluu. Tästä on puhuttu vuodesta 1967 lähtien, se oli tärkeä vuosi, paitsi että on syntymävuotinen, niin muutenkin nämä keskustelut tuolloin käsiteltiin, käynnistettiin ja tuolloin allekirjoitettiin niin ikään myöskin tämä yhteistyösopimus, se on aika kaukana tämän arkipäivän todellisuudesta, jos ajatellaan teknologian kehittämistä ja muuta. säytyy tietenkin päivittää tämä sopimus ajantasaiseksi, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvä alku hyvällä yhteistyöllä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi Hauet. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia myös esittelijälle Kruunbergille. Toivottavasti saamme aikaan hyvän konsensuksen tästä lausunnosta ja minä ainakin toivotan teille onnea tämän lausunnon ja mietinnön suhteen. Jatkan siitä, mihin Lisek lopetti. Tässähän on kyse avaruusteollisuuspolitiikasta – Onko tämä nyt oikea paikka tarkastella perussopimuksen velvoitteita? Kyllähän jäsenvaltioilla voi olla nimittäin tähän asiaan eri näkemyksiä. Eli onko tämä nyt oikea paikka puhua perussopimuksen velvoitteista? Sitä pitää vielä pohtia. Jos halutaan avaruusteollisuuspolitiikka mietintö, niin puhutaan sitten avaruusteollisuuspolitiikasta ja nimenomaan tästä teollisuudesta. Ja toivon, että kollegat täällä pohtisivat tarkkaan tätä mietinnön alaa. Olen yhtä mieltä siitä, että ähm, Kruunberin kannat kakso, kaksoiskäyttö tuotteista on aivan asiallinen. Ja olen yhtä mieltä myös siitä, mitä te sanoitte, USAsta. Tarvitaan enemmän eurooppalaisia yrityksiä, jotka tuottavat näitä laitteita ja tarvitaan myös sellaisia sääntöjä kaksoiskäyttötuotteista, mm, jotka ovat suotuisampia meille tässä mielessä. Mitä tulee hankintoihin, me olemme tässä alavaliokunnassa hyvin tietoisia hankintoihin liittyvistä asioista. Ja ylipäänsä siis puolustuslaitteiden hankinnoista. Me toki haluamme edistää teollisuutta ja haluamme myös kannustaa avaruussektoria, tämän teollisuuden alan avaruussektoria. Ja kaksi seikkaa vielä. Yksi on se, että jos me tarkastelemme alkuperäistä tekstiä, niin toki on ihan selvää, että meidän on syytä olla huolissamme kustannustehokkuudesta. Me tiedämme, että puolustusteollisuudenkin piirissä kustannustehokkuudesta puhutaan, mutta kun puhutaan avaruusteollisuudesta, niin meidän täytyy ymmärtää se ja hyväksyä se, että me tarvitsemme pitkällä tähtäyksellä enemmän investointeja. Me tarvitsemme enemmän, meidän täytyy investoida enemmän rahaa Eli täytyy tässäkin kohtaa olla kielikäskellä suuta, ettei liikaa korosteta kustannustehokkuutta. Minä itse olen keskustellut eri tahojen kanssa, kun puhuimme tästä luonnoksesta, niin monet kommentit olivat sen suuntaisia, että tätäkin asiaa täytyy vielä pohtia, tätä investointitarvetta. Ihan lopuksi. Tämä mietintö on hyvä, mahdollisuus meidänkin todeta, kuinka tärkeä avaruusteollisuus on. Älkäämme unohtako sitä omalla alueellani UKssa. Ei ADS-konserniin eh, kuuluvassa yrityksessä on työllistettynä useita melkoinen joukko ihmisiä ja meidän tulisi olla tämän teollisuuden alan edelläkävijöitä ja puolesta puhujia, joten me menettäkö tätä mahdollisuutta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Um, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, just, uh, um, uh... Kiitos. Uh, Kiitos. Voin sanoa, että komissio panee tämän keskustelun merkille. Ja ehkä voisin kiinnittää huomioon siihen seikkaan, että kysymys on todella teollisuuspolitiikan tiedon annosta ja siinä keskustellaan teollisuuspoliittisista kysymyksistä, mutta jos haluatte lukea sen sitten turvallisuusvinkkelistä ja tavaruusvinkkelistä, niin viittaan 2011 huhtikuussa laadittuun tiedonantoon. Siinä todetaan, että avaruus voi olla hyvin tärkeä asia yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Samalla tavalla avaruus voi olla hyvin tärkeä myöskin anteeksi, myöskin sisäisen turvallisuuden kysymykset ovat tärkeitä ja meidän täytyy myöskin turvata avaruusinfrastruktuurimme. Nämä ovat nämä kolme ulottuvuutta, jotka liittyvät avaruuspolitiikkaamme, mutta haluan vakuuttaa, että komissio tarkastelee aktiivisesti, kuinka avaruus voi olla tärkeä myöskin puolustusteollisuudelle juuri siitä syystä, että kysymys on usein kaksoiskäytöstä ja monet asiat, jotka on toteutettu avaruudessa siviilitarkoituksissa, voivat tulla kysymykseen ja paljon voidaan tehdä avaruusalalla ja tämä voi palvella yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita myös. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää komission edustajaa tästä puheenvuorosta. Ehkä päättää Rova Kruunberg, haluatte vielä käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Yes, thank you. I, I thank for the comments and... Kiitän kommenteista ja erityisesti komission kommenteista, eli että jo on olemassa määritelmä tai ainakin pyrkimys vakavasti määritellä avaruuden ja, ja YUTPn tai tämän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan välillä. Ja ainakin tällaisen yhteisymmärryspöytäkirja on valmisteilla. Ja toisekseen tällä sektorilla on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitkä Euroopan intressit nimenomaan ovat ja miten me sitten tulevaisuudessa voisimme ylläpitää kilpailukykyämme. Ja tässä on vielä työsarkaa. Mitä sitten tulee sopimusvelvoitteisiin, voimme todeta kylläkin, niin kuin totesitte, että ovat hiukan eh, eh, irrallaan eh, teollisuuspolitiikasta. Ne sopimukset, jotka avaruuteen liittyvät, ABN-sopimus, ulkoavaruussopimus, luettelevat ne tekniikat ja teknologiat, joita saa käyttää, on lupa käyttää, joita ei ole. Eli nämä avaruuteen liittyvät sopimukset kylläkin, siis kun arvioidessa näitä teknologioita, niin samalla tulevat saaneensa, saaneensa, saaneeksi tällaisen teollisen ulottuvuuden 67 vuodesta. Toki on jokin topi aikaa ja kyllä päivitys on paikallaan, niin kuin peräänkuulutitte. Kiitoksia kovasti Kronberg. Haluan muistuttaa teitä siitä, että Tämä on meidän viimeinen kokouksemme, joten haluaisin toivottaa teille oikein hyviä lomia. Levätkää ja nähdään 18. syyskuuta kello yhdeksältä.